Euh, nous avons... Meillä on hyväksytty viime viikolla parlamentissa päätöslauselma, joka koskee Gaasan aluetta Palestiinassa. Ja näistä tapahtumista, e, e, tapahtumat olivat juuri sen jälkeen, kun me olimme siellä käyneet. Sitten 19-2030 kolme valiokuntaa, jota tämä asia koskee, pitävät yhteisen kokouksen, joka John King, hän tulee mukaan UNR, YK on erityisjärjestön edustaja. Ja tällä järjestöllä on Gaasassa omat oma toimistonsa hän tulee mukaan kokoukseemme ja hän kertoo, kertoo minkälainen eh, tilanne on ja hänen organisaationsa hoitaa erinäisiä määrärahoja, joita EU-sta palestinalaisille maksetaan. 13. ja 17. periaatteessa 13. päivä iltapäivällä me käymme keskustelua täällä budjettivaliokunnassa – Salam Fayedin, Palestiinan pääministerin kanssa. Ja hän on myös henkilö, joka on paikan päällä tavattu. Ja meillä on sitten mahdollisuus hänen kanssaan keskustella Palestiinan viranomaisten kanssa poliittisesta tilanteesta ja niistä olosuhteista, kuinka näitä määrärahoja siellä hallinnoidaan. Mitä tulee kohtaan neljä? Sitten sitten kohesiopolitiikka. Meillä on erityisesistäjä herra Godmanis, joka on laatinut mietinnön. Hän on laatinut taulukon viimeisistä luvuista liittyen siihen, kuinka kohesiopolitiikkaa on sovellettu käytännössä. Tämä on täällä numero 20 teidän papereissanne. Sitten budjetti 20, 2010. Me olemme saaneet viimeiset eh, tiedot täytäntöönpanosta 8.6. Nämäkin ovat parlamentin sivuilla nähtävillä. Sitten meillä on uusi lisäbudjetti vuodelle 2010, joka liittyy määrärahoihin, jotka ulkosuhdehallinnolle on annettava. Tämä on lisäbudjetti numero 6 ja tämä on jo niin sanotusti pipelineissa. Meillä täytyy olla koordinaattoreiden kokous, jossa käsitellään käsitellään vielä tätä eh, budjetti, lisäbudjettia. Tässä olivat nyt eh, puheenjohtajan tiedonannot. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta kohta kolme, jos ei kukaan tästä huomautuksia tee kokouksen aikana, niin me olemme tämän hyväksyneet sitten. Kohta neljä esityslistallamme. Parlamentin kantaneuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 meillä on työasiakirjan esittely, jonka esittelijä Jerczyzewska kohta tekee. Panie przewodniczący, ten dokument roboczy jest e, następnym z serii e, dokumentów roboczych, które... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tämä työ asiakirja on sellainen, jota olen valmistellut niin, että voisin paremmin esitellä teille vuoden 2011 talousarvion. Tämän työasiakirjan tavoitteena on analysoida syvällisesti nuoriso-ohjelmien toimintaa Euroopan unionin talousarviossa. Olette varmaan tähän mennessä jo huomanneet, että EUn nuoriso ohjelmat, äh, koulutus- ja liikkuvuusohjelmat ovat minulle erittäin tärkeitä ja suurella ilolla olenkin todennut, että olen saanut teiltä tukea maaliskuun täysistunnossa. Yksi painopistealueista nuorison koulutusohjelman osalta sai teidän tukenne taakseen. Ja nyt minä haluaisin jatkaa tästä aiheesta. Nuoriso- ja koulutusohjelmat tulevat olemaan neuvottelujen alaisena kesäkuussa. Tässä työasiakirjassa haluaisin siis syvällisemmin tarkastella joitakin teknisiä seikkoja sen osalta, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Nuorten liikkuvuus- ja koulutusohjelmien suhteen. Tämä työasiakirja on kirjoitettu englanniksi. Tietääkseni meillä on käytössämme rajalliset käännösmahdollisuudet, joten pyydän anteeksi sitä, että en ole voinut tätä toimittaa teille omalla äidinkielellänne. Toivottavasti voimme tehdä tässä työtä englannin pohjalta. Haluaisin nyt kertoa teille hieman tässä työasiakirjasta. Olen jakanut tämän talousarvioasiakirjan kahteen osaan. Ensinnäkin osan, joka liittyy suoraan rahoitukseen nuorten ohjelmiin ja toinen osa sitten käsittelee seikkoja, jotka liittyvät epäsuoraan rahoitukseen. Suorasta rahoituksesta ja sen välineistä. Tässä meillä on elinikäinen oppiminen, se on tärkeä väline. Tämä on valtaisa budjettikohta. Ja tätä tullaan käyttämään useisiin alakohtaisiin koulutusohjelmiin. Ajatellaan vaikka Komeniusta tässä, Erasmusta, joka liittyy siis korkeakoulutukseen, Leonardo da Vinci-ohjelma, ammatillinen koulutus, Ja sitten on vielä Grundvik-ohjelma, aikuisille suunnattu. Ja sitten meillä on Jean Monnet-ohjelma, jota rahoitetaan tätä kautta. Opettajien koulutus, opettajien vaihto-ohjelma ja vieraiden kielten opettaminen. No, niin kuin huomaatte, niin tämä on hyvin monimuotoinen budjettikohta, joka ei kata pelkästään nuorisoa, vaan myös sellaisia seikkoja, joita kuvailen tässä käyttämällä näitä kolmea sanaa nuoriso, koulutus ja liikkuvuus. Toinen ohje, joka, ohjelma, joka liittyy tähän painopistealueeseen, on Erasmus Mundus. Tämän kautta me tuemme koulutusta ja opetusta kolmansissa maissa. Ja sitten kolmas tärkeä ohjelma on Youth in Mobility. Youth in action ohjelma, No sen budjettikohta on pienempi. Ja tässä ohjelmassahan on kyse modernin yhteiskunnan rakentamisesta – sitten meillä on ohjelma, jolla voidaan rahoittaa myös nuorisokoulutusta. Seitsemäs. Tämä on seitsemännessä puiteohjelmassa. Sitten epäsuora rahoitus ja talousarviovälineet tätä varten. Tässä meillä on Progress-ohjelma, EURES-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, samoin kuin muitakin välineitä ja ohjelmia, jotka liittyvät esimerkiksi nuorten maanviljelijöiden toiminnan rahoittamiseen. Nämä ohjelmat on varsin syvällisesti kuvailtu tässä työasiakirjassa, joten eipä nyt tuhlaa aikaan turhaan niistä puhumalla sen enempää. Olen myös kertonut tässä työasiakirjassa näiden ohjelmien kehityksestä, samoin kuin talousarviokohtien panosta, joka itse asiassa on varsin korkea, lähellä 100 prosenttia. Täytäntöönpano taso siis näiden ohjelmien osalta on hyvinkin korkea. Koulutus, nuoriso ja liikkuvuus, koko tätä aluetta rahoitetaan myös muista välineistä. Otsake 5, yhteinen maatalouspolitiikka, esimerkiksi sieltä. Tietysti omassa työasiakirjassani myös kuvailen eri virastoja, jotka ovat vastuussa nuoriso, koulutus ja liikkuvuus toimien täytäntöönpanosta. Ajatellaan tässä nyt ammatillisen koulutuksen virastoa ja eurooppalaista koulutussäätiötä. Nämä ovat hajautettuja virastoja. Ja sitten muutaman sanasen tänne kirjoitin vielä työ, täytäntöönpanovirastoista. Työasiakirjassa korostin myös sitä seikkaa, että 2020 agenda keskittyy vahvasti nuorisoon. Se on yksi tämän 2020-strategian painopistealueista. Asiakirjassani kor- kuvailen tärkeää ohjelmaa tämän asian kannalta Youth on the Move. Kesäkuun neuvotteluissa yhtenä tavoitteesta on keskustella – talousarvion vaikutteista, joita tällä lippulaiva 2020 ohjelmalla on. Lopuksi vielä toteaisin, että meillähän on siis, meillä on nämä nuorisokoulutus ja liikkuvuusohjelmat, jotka todella luovat paljon eurooppalaista lisäarvoa. Nämä ohjelmat auttavat nuoria, mutta myös aikuisia saamaan arvokasta eurooppalaista kokemusta, kun he matkustavat ja elävät muissa jäsenmaissa. Ja todellakin nämä ohjelmat luovat eurooppalaista lisäarvoa. Nämä ohjelmat ovat talousarvion näkökulmasta hyvin tehokkaita, koska varoja käytetään rajallisesti näihin ohjelmiin, mutta näillä rajallisilla varoilla voidaan auttaa hyvin suurta ihmisjoukkoa. Nämä ihmiset ovat usein aktiivisia omassa elämässään. He saattavat olla esimerkiksi partioliikkeessä mukana. Ja tällaisen sosiaalisen toiminnan kauttakin he voivat saada tätä erittäin arvokasta eurooppalaista kokemusta. Jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä, niin mielelläni niihin vastaan. Merci Sidonia. Merci. Kiitos eh, Sidonia ja kiitos tästä kiinnostavasta asiakirjasta. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun samassa eh, asiakirjassa on otettu kaikki budjettikohdat, ohjelmat eh, samaan, samoihin kansiin, jotka koskevat siis nuoria tavalla tai toisella. Aivan kuten esittelijämme totesi, tämän aivan Agenda 2020 mukainen, joka hyväksyttiin huippukokouksessa viime viikolla. Ja tämä sopii myös yhteen sen päätöslauselman kanssa, jonka me annoimme kyseisestä strategiasta. Tämä mm, työllisyystaso mm, ja työllisty, työllistyminen nuorten joukossa, niin on toimittava sillä tavalla, että 40 eh, prosenttia nuorista saa korkeamman koulutuksen tai sitä vastaavan. Ja meillä on tietenkin monenlaisia tavoitteita strategiassa 2020, joilla tähän pyritään. Voisin kertoa vielä itse, että Bordeaux omassa vaalipiirissämme viime perjantaina meillä oli kokous, jossa oli ranskalaisia ja saksalaisia käsityöläisiä. On tällaisia käsityöläisiä pajoja ja heidän yhteen liittymiään, tällaisia ikään kuin käsityöläiskamareita, jotka tapaavat Saksan ja Ranskan välillä parin vuoden välein ja 11 maasta 27 käsityöläisillä on lain säätämä asema ja heillä on myöskin omat järjestönsä, joiden avulla he sitten omaa ammattikuntaansa hallinnoivat. No me totesimme, että Leonardo-ohjelma, joka periaatteessa on sellainen, joka käsityöläisammatteihin on kohdennettu, ja tällaisen oppimus, oppisopimusohjelma vastaa ikään kuin Erasmusta. Ja niin totesimme, että Leonardo ei ole toiminut niin hyvin kuin Erasmus toisella sektorilla. No sitten Ranskan ja Saksan kesken me löysimme sellaisen mallin, jonka mukana voimme 20-30 käsityöläisammattilaista, jotka saavat tällaisiin vaihtoohjelmiin. Tällainen kahdenkeskinen metodi on jo ollut olemassa nuorisolla Ranskan ja Saksan välillä hyvin pitkän aikaa. No minä kerron tästä siksi, että ei se syy, miksi kerron, on, että Ranska ja Saksa löysivät sellaisen järjestelmän, joka toimii rajoitetusti näiden kahden maan välillä. Vaihdon tuloksena kuitenkin eh, minä ajattelin, että jos eh, voisimme laajentaa tällä, tätä järjestelmää eh, vaikka Leonardon puitteissa 27 maahan, niin siitä olisi hyötyä meidän eh, nuorisollemme ja juuri siksi, että tämä 2020-strategian tavoitteita lähemmäksi pääsisimme. Poliittinen painopistealue, jonka esittelijä on meille esittänyt, niin sitä tukee koko parlamentti. Parlamenttihan on tätä neuvottelumandaattia tukenut viime viikolla. Ja nyt se on tässä budjetissa 2011 tarkennettuna. Rova Kavajo, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella Sidonia tästä erittäin merkittävästä asiakirjasta. On erittäin hyödyllistä, että samaan asiakirjaan on saatu tietoa täytäntöönpanosta eri ohjelmien osalta, jotka on, ovat jakautuneet eri erillisvirastojen ja eri pääosastojen kesken. Minulla on yksi kommentti ja yksi kysymys. Kommenttini on seuraava. On yksi alue, jota pitäisi erityisestikin painottaa. Siirtyminen koulutusjärjestelmästä työmarkkinoille. Nimittäin Komissiolla ei ole paljonkaan ohjelmaa tämän, auttami, paljonkaan ohjelmia tämän auttamiseksi. Sosiaalirahasto voi tässä auttaa, mutta vain ja ainoastaan alikehittyneillä alueilla, joten Euroopan kattavaa ohjelmaa tätä työelämän siirtymistä varten ei ole. Nuorten yrittäjien Erasmus on tällä hetkellä pilottivaiheessaan. Uskoakseni meidän pitäisi tukea tätä ohjelmaa niin, että siitä tulisi pysyvä ohjelma tulevaisuudessa. En usko, että tätä mainitaan kuitenkaan tässä mietinnössä. Toinen kysymykseni. Jotkut ohjelmat on kohdennettu sekä nuoriin että hieman vanhempiin ihmisiin, kuten sosiaalirahaston puolella on toimenpiteitä, jotka kohdistuvat nuoriin, mutta myöskin toimia, jotka kohdistuvat 35-vuotiaisiinkin työttömiin. Pitäisikö nämä budjettilinjat eh, ehkä eriyttää toisistaan, koska muutoin saattaa vaikuttaa siltä, että nuoret saavat enemmän rahoitusta kuin mitä käytännössä on käytettävissä nuoria varten. Sama pätee myöskin Marie Curie-ohjelmaan. Jotkut stipendit eh, stipendin saaneet eh, palavat sitten takaisin alkusijalleen, joten ehkä tässä pitäisi nyt tehdä selkeämpiä rajanvetoja näiden ohjelmien kesken, jotta olisi selkeämpi kuva siitä, mitkä on nuoria varten tarkoitettu ja mitkä ylipäänsä muita toimia varten. Kiitos ja Salvador. Te Presidente, para felicitar a nuestra Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt onnitella esittelijäämme tästä työasiakirjassa, jonka suurin hyöty, sen lisäksi, että tässä on tällainen akateeminen hyöty, niin tämä on ollut todellista tutkimustyötä, joka mahdollistaa sen, että tässä nähdään kaikki ne budjettikohdat, jotka tavalla tai toisella voivat vaikuttaa Euroopan unionin nuorisopolitiikkaan. Tietystikin Nämä ovat niitä budjettikohtia, joiden, joita selvästikin täytyy korottaa, jotta voitaisiin vastata tähän neuvottelumandaattiin, jonka annoimme jo tuossa Sidonialle 31. kesäkuuta neuvotteluja varten. Ja tämähän heijastelee syyskuun talousarviota. Kiinnitin huomiota tässä esittelijän luomaan yhteyteen nuorisopolitiikan ja puheenjohtaja keskeyttää. Traduction. Onko täällä nyt tulkkausongelma? Should I try Hungarian? Okei, okay, se marche. No nyt kaikki toimii. Hungarian is working. Now your, your uh, intervention was uh, translated, but uh, I can <laughs> en saanut tulkkausta, mutta voin hyvin arvata, mitä Salvador sanoi. Ilman mikrofonia. Understandable. Niin, siis Salvador on aivan ymmärrettävä kielestä riippumatta. Yrittäkääpä, nyt yritän Salvador uudestaan. Directamente os. No en tiedä, jatkaisinko nyt unkariksi suoraan tästä vaiko en, espanjaksi. No joka tapauksessa luulenpa, että valitsen espanjan, joka on varsin ymmärrettävä kieli olin tuossa juuri sanomassa, että minua kiin, minulla kiinnitti huomiota esittelijän tekemä y, vetämä yhteys tässä nuorisopolitiikan ja näiden lippulaivahankkeiden välille. Tässä olisi voinut ajatella, että ainut lippulaiva, jossa nuoriso olisi mukana, niin olisi tämä varsinainen Youth on the Move-aloite. Mutta huomaan, että tässä esittelee mainitsee myös neljä muuta kaksi, kolme, siis kolmehan näitä nyt onkin, kolme muuta lipulaivahanketta, joissa nuoriso-ohjelmat myös ovat mukana. Kun Sidonia sitten vastaa näihin eri puheenvuoroihin, niin toivoisin, että hän hieman selventäisi ja tarkentaisi sitä, missä määrin nämä uudet, muut aloitteet, Euroopan digitaali agenda tai Innovation Union, millä tavalla ne vaikuttavat nuorisopolitiikkaan, koska tällä tulee olemaan hyvin selvät talousarviovaikutukset, jos tätä vaikutusta on. Salvador Elga. Kiitos. Sitten Helga Trypel. Thank you very much, sir. Um, Kiitoksia paljon. Olen hyvin pitkälti samalla linjalla kuin Sidonia, kun hän argumentoi, että on erittäin tarpeellista sijoittaa enemmän rahaa nuoriin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Nyt on otettu kokonaisvaltainen keskustelu EU 2020 strategiasta. Meidän käsitymyksemme mukaan parlamentin enemmistö katsoo, että elinkeinooppiminen ja koulutus, nuorison liikkuvuus ja tutkimus muodostuvat yhden pilarin 2020 strategiasta. Näin pitäisi ainakin olla. Haluaisin vahvistaa tätä näkemystä, tukea tätä näkemystä hyvin voimakkaasti varsinkin kun tarkastellaan eurooppalaisten työntekijöiden ja ihmisten työllistettävyyttä, meillä on edessämme suuri ongelma, ainakin vähemmän koulutusta saaneiden kohdalla. Me tarvitsemme enemmän korkeampaa koulutusta, koska markkinat liikkuvat ja muuttuvat ja teknologia kehittyy. Siksi meidän täytyy tehdä enemmän koulutuksen tukemiseksi. Meidän täytyy hyvin varhaisessa vaiheessa keskittyä lapsiin, nuoriin, jotta heille tarjoutuu tilaisuuksia. Ja täytyy toisaalta tunnustaa, että elinikän oppiminen on tärkeä osa elämää. Sinä, Sidonia, katsot, että tässä ei kyse ole pelkästään hyvin nuorista ihmisistä, vaan muillakin on tarve jossakin vaiheessa aloittaa uudelleen ja oppia uusia asioita elämänsä eri vaiheessa, joten tämä on hyvä lähestymistapa. On erittäin tärkeää selventää myöskin, mitä uusia tarpeita ja haasteita meillä on edessämme, jotta voimme enemmän sijoittaa, investoida koulutukseen. Kyse on myöskin eurooppalaisesta kilpailukyvystä. Siksi palaisinkin yhteiseen kokoukseemme, jonka järjestämme kansallisten parlamenttien kanssa. Te puheenjohtaja herra Lamassuura, argumentoitte sen puolesta, että meillä olisi erittäin läheistä yhteistyötä näiden asioiden hoitamiseksi, jotta saisimme luotua win-win-tilanteita kansallisten parlamenttien ja kansallisten budjettien ja toisaalta eurooppalaisten budjettien välillä. Ja kun katsotaan EU 2020 strategiaa ja seuraavaa talousarviota, on erittäin tärkeää onnistumisen kannalta tehdä selväksi neuvostolle ja myöskin kansallisille parlamenteille, että Kyse on todellakin yhteisestä edusta. Jälleen kerran on mainittu, että jäsenvaltioiden pitäisi sijoittaa 3 prosenttia kansallisesta budjetistaan koulutukseen ja tutkimukseen. Toistaiseksi tähän ei vielä ole päästy. Tässä tilanteessa nyt peräänkuultamme jälleen kerran tätä kolmea prosenttia. Onnistumme tässä ehkä paremmin kuin Lissabonin strategian yhteydessä. Meidän täytyy hyvin pitkälti painottaa juuri tätä kysymystä. Ja hieman hienosääntää vielä näkemyksemme sen suhteen, miten eurooppalaiset intressit ja kansallisten parlamenttien ja kansallisten talousarvioiden kansallisten budjettien intressit voidaan yhteensoittaa paremmin. Kiitos. Ferm. Kiitos ja Jöran Ferm. Uh, thank you, Chair. Uh, I completely agree with those... Kiitoksia. Olen aivan samoilla linjoilla kuin äskeiset eh, puhujat. Tämä on erittäin hyvä asiakirja ja se on paras yhteenveto, mitä olen tältä alalta itse nähnyt pitkään aikaan. Itse asiassa tämä myös todistaa, että meidän poliittinen näkemyksemme on oikea. Eh, viime viikolla oli tein tarkistuksia nuorisoasiaan. Ei ole kysymys nuorisopolitiikassa pelkästään liikkuvuudesta, vaan on monista muista yhteiskunnallisista asioista, jotka tässä asiakirjassa ovat mukana. Minulla on kuitenkin muutama huomautus. Itse asiassa yksi ala tässä vaan on sellainen, josta ei ole tarpeeksi tietoa, sosiaalirahasto ja maaseuturahasto, kuinka paljon niitä käytetään nuorison hyväksi. Se ei tästä käy ilmi ja se on ainoa alue, josta haluaisin vähän lisätietoa. Ehkä komissio voisi sitä meille antaa. Sitten minun pääkommenttini liittyykin tähän viimeiseen kappaleeseen. Täällä puhutaan, että budjettivaroja pitäisi antaa kaikkiin kaikki näihin eh, instrumentteihin ja Tässä pitäisi siis vahvistaa budjettia, hän sanoo, mutta se mikä ongelma on, että me emme voi vahvistaa tätä, koska pääosastot, eh, pääotsakkeet on jo määritelty. Joten tässä mielestäni on ongelma. Tässä esittelijä on aloittanut jo jonkinlaisen analyysin tekemisen. Meillä on 5 prosentin jousto. Voimmeko käyttää tätä, koska mehän olemme jo täydentäneet eräitä budjettikohteja aikaisemmin ja rahoitusnäkymissä. Aikaisemmin me olemme valinneet painopistealueet ei pelkästään nuori, nuoriso, vaan myöskin muita painopistealueita alueita joihin budjettikohtiin ja, ja tiettyihin pilottihankkeisiin. Ja nyt mietinkin, että kuinka tämä sopii yhteen jos tässä esittelijä on jo käynyt miettimään, mistä kohtaa voitaisiin leikata ja mihin voitaisiin varoja siirtää ilman, että leikataan muualta, niin minä en oikein näe tätä liikkumavaraa. Olisi, olisiko tästä jotakin lisätietoa? Merci, Göran. Kiitos, Göran. Inge. Vielen Dank. Sidonia ist schon so gelobt worden. Sidonia tässä kovasti on jo kehottu ja minäkin haluaisin yhtyä näihin kehoihin. Minua hieman huolestuttaa seikka, että täältä puuttuu mainintaa tehokkuudesta. Kun on kyse nuorista ja nuorten liikkuvuudesta, olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mitä hallinnollisia kustannuksia eri ohjelmista erityyppisistä ohjelmista tulee. Minulla on kysymys komission suuntaan. Onko komissiolla jonkinlaista mielikuvaa tai mahdollisuutta antaa tietoa siitä, mitä sidoiden mainitsemista ohjelmista syntyy kustannuksina, hallinnollisia kustannuksina tai muina erityyppisten ohjelmien suhteen. Ja meidän pitää erittäin kiireisesti pohtia tällaisia kysymyksiä jo lainsäädäntökäden aluksi esitin kysymyksiä, jotka liittyvät hallinnollisiin kustannuksiin per so- hakemus tällaisten ohjelmien yhteydessä. Minun mielestä nämä hallinnolliset kustannukset ovat edelleenkin kovin korkeita. Olisikin siksi tärkeää, että saisimme tarkempaa tietoa näistä kysymyksistä etukäteen, joten minun olisikin pyytö komission suuntaan, voisiko komissio nyt vapaaehtoisesti toimittaa nämä tiedot hallinnollisista kustannuksista. Oui, Inge mais, met le doigt sur un... Niin, Inge nyt nostaa esille sellaisen ongelman, joka ei ole tyypillinen juuri tälle nuorison monivuotiselle ohjelmalle. E, kaikissa näissä asioissa komission pääosasto ja komissaarit ovat tästä tietoisia. Täällä on siis ristiriidan vaara se, että kriittinen massa ei täyty ja sitten nämä mm, kriteerit. Meillä on täällä nyt edustaja paikalla. Me saamme ehkä häneltä kommentin, mutta James Ellis ensin. Ole hyvä, James, ensin. Yes, I wanted to come in on... Niin, halusin käyttää puheenvuoron tästä ja myös tästä 2011 talousarviosta yleisesti. Kaikki nämä sekerit, joita näemme Eurooppa 2020 asiasta, oli kysymys Youth on the Moveista tai Gender and New Skills, niin täytyypä miettiä, että millä tavalla hyödynnetään uutta teknologiaa, jotta voidaan saada oikeat taidot. Microsoft äh, äskettäin julkaisi asiakirja, jossa sanotaan, että seuraavan viiden vuoden aikana noin 90 prosentissa työpaikoilla tarvitaan äh, IT-taitoja. Joten näiden asioiden erotteleminen äh, näin hieman teennäisesti No jos me puhumme Youth on the Movies, se on digitaaliagenta samoin tämä toinen ohjelma, joten tässä täytyisi korostaa uutta teknologiaa ja kapasiteettia hyödyntää sitä. Tämä tulee olemaan kriittisen tärkeä tässä. Kun puhutaan varoista rahoista, niin mielestäni tämä keskustelu talousarviosta 2011, niin Jörn Pankki tähän jo puuttuikin. Me emme voi olla huomaamatta sitä, että Jäsenvaltiot leikkaavat budjettejansa miljardeilla Saksassa, omassa maassani ja niin edelleen. Ja se, jos me nyt tässä vain hyväksymme juttuja, joihin e, aina vain lisätään talousarviokohtia, niin emmehän me nyt voi olla vain immuuneja olla ulkomaailmalle henkilökohtaisesti ajattelisin, että talousarviojäädytys olisi nyt kaikista loogisin vuoden 2011 talousarvion osalta. Monet kollegat eivät ole yhtä mieltä kanssani, mutta loppujen lopuksi tämä on se, mikä meillä käsissämme on, koska jäsenvaltiosta tulee tätä painostusta 2011, no jos me tarkastelemme 50 vuoden prosessissa, talous menee paremmin 2013-2014, mutta juuri nyt meidän täytyy keskittyä siihen ympäristöön, jossa teemme työtä. Ja enemmistöjen saaminen monien asioiden taakse, no esittelijän täytyy miettiä painopistealueita, mutta jostain muualta täytyy sitten tehdä leikkauksia, jotta voidaan perustella näitä budjettikohtien nostoja. Euh, Kiitos James todellakin yleinen ongelma meillä on näissä valinnoissa ja määrärahojen määrässä, jota voidaan ensi vuoden budjettiin äänestää. Tässä viime viikkojen kehitys ei ole ollut suotuisa, mutta minä kuitenkin luotan tähän trilogin, trilogissi, trilogissa käyvään valtuuskuntaan. Se tuo meidät maan päälle, jottei shokki ole liian suuri mille tasolle tahansa päädytäänkin, niin meidän täytyy päättää, mikä meille on ensisijaista. Jos meidän täytyy luopua vaatimuksistamme tai toiveistamme, niin silloin täytyy vetää joku linja tai viiva, mutta uskoisin, että kaikki hallitukset kuitenkin miettivät tahollaan, mikä on tärkeää ja se on tietenkin meille hyödyllistä. Sitten pääjohtaja Voisitteko antaa näkemyksenne? Kiitos. Oui, merci président. Très très brièvement euh, trois, trois points. Niin aivan lyhyesti kolme kohtaa. Ensinnäkin minä haluaisin komission puolelta yhtyä siihen, että tämä mietintö on hyvä, jonka esittelijä on meille laatinut. Minun mielestäni tässä työ on ollut hyvin kiinnostavaa ja hyödyllistä no, tulevaisuutta silmällä pitäen. No sitten toinen seikka. Haluaisin, että valiokunnan jäsenet kiinnittäisivät huomiota näihin asiakirjoihin, jotka on jo jaettu komission puolelta. Monitoring Group-kokouksessa eh, yksi jaettiin. Täällä on tietyistä instrumenteista eh, käsitelty, ja tämä on siis toukokuun alkupuolelta. Siellä on hyvin pitkään käsitelty kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkiin näihin ohjelmiin, nuoriso-ohjelmiin. Ja siellä tulee lisätietoa siitä, mitä on tehty. Ja toinen asiakirja sitten on, se on 7.6. päivätty. Siellä on kysymyksiä, joihin aikaisemmin ei vastausta ollut annettu. Erityisesti täällä on tarkkaa tietoa siitä, miten nuoriso erilaisissa toimintaohjelmissa esiintyy, kuten esimerkiksi sosiaalirahaston kohdalla, jossa tässä, josta tähän, tässä äsken oli puhettakin. No sitten kolmas asia jotta Rova Greslen kysymykseen voisin vastata näistä hallintokuluista. No sehän ei, ei ole ollut helppo työ mitenkään määritellä, minkälaiset nämä hallintokulut ovat. Ne nimittäin määräytyvät politiikan myötä. Meillä on vuosittain käytössä oleva väline tai tällaisen vuosittain hallinnointiin sopiva väline – Siellä on ehkä sellainen, ei, ei voida sanoa niin tarkasti näitä asioita kuin mitä Rova Gresle on toivonut, joten näitä täytyy vielä tarkentaa. Merci. Madame la rapporteur. Kiitos ja sitten esittelijä. Um, I would like to thank... Haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka esittävät puheenvuoronsa, koska sain hyvin paljon lisää uutta näkemystä kiittäisin myöskin niitä, jotka ystävällisesti totesivat, että asiakirja on hyvä, koska minulla on itsellä ollut suuria ongelmia tekstin kanssa, enkä ole siihen kovinkaan tyytyväinen. Tiedot, jotka olisivat tarpeellisia, jotta saisimme aikaan todella hyvän asiakirjan, puuttuvat kokonaan. Hienoa, että kovasti kehutte paperia, mutta haluaisin kertoa tästä huonommastakin puolesta. Kyse on siitä, että tarvitsemme kunnollista tietoa osallistujien profiilista, iästä esimerkiksi, myöskin heidän tuloksistaan ja miten heidän koulutusmahdollisuutensa paranevat ja työn saantamaisuutensa paranevat vaudon kautta ja miten paljon kustannuksia tuli per hakija, mutta tätä tietoa ei ole saatavilla. Minulla ei ole tätä tietoa, komissiolla ei ole sitä tietoa, eikä myöskään, myöskään kansallisilla viranomaisilla ole tätä tietoa. Nyt tarvittaisiin suuri tutkimushanke, jotta tieto saataisiin kaivettua esiin. Joten meillä ei ole välineitä, joilla voisimme esimerkiksi antaa asianmukaista ja luotettavaa tietoa osallistujien profiilista näiden ohjelmien yhteydessä, ikä, koulutustausta ja niin poispäin. Meillä on vain joitakin osia tästä, joitakin paljon tästä palapelistä käsissämme. Tästä tulenkin yleiseen huomautukseeni, miten vähän me tiedä, oikeastaan tiedämme siitä, mitä hyötyä näistä ohjelmista on. Sami jonkin verran tietoa, mutta ei kokonaisvaltaista tietoa. Voin käydä lävitse joitakin näitä yksityiskohtia vielä. Olen nyt esittelijänä pyrkinyt toimivan seuraavalla tavalla jo aikaisemmassa valiokuntakokouksessa maaliskuussa puhuin samasta asiasta. Päätin tuolloin valita tällaisen kolminaisen kolmiosaisen prioriteetin nuorisokoulutus ja liikkuvuus. Uh, Täten yritin päästä yli tästä ongelmasta ja tosiasiasta, että on erittäin vaikea saada yhdettyä tietoa siitä, mitä hyötyä näistä ohjelmista on nuorille ihmisille. Muutoin en usko, että on niin tärkeää tietää, onko osallistuja alle 26-vuotias tai alle 30-vuotias tai alle 35-vuotias. En usko, että tämä loppujen lopuksi on niin tärkeää. Olen samaa mieltä Helga Tryppelin kanssa. Katson, että tärkeämpää on se, että ohjelmat kohdennetaan ihmisiin hetkellä, jolloin he ovat siirtymässä koulutuksesta työelämään tai uudelleen koulutukseen työelämän piiristä ikäsi. Tämä on tärkeämpää kuin ikä. Tällaiset hetket ihmisen tai ajankohdat ihmisten uran aikana ovat tärkeitä ottaa huomioon sen sijaan, että otettaisiin huomioon pelkästään ikä. Nämä olivat kolme prioriteettia, jotka mainitsin. Sitten yksi esimerkki ongelmista, joihin törmäsin. Esitin kysymyksiä TG työllisyys, työllisyysasioista vastaavalle pääosastolle, kuka hyötyy jostakin tietystä ohjelmasta? Saavatko nuoret työpaikan koulutuksen jälkeen? Löytävätkö he helpommin työtä koulutuksen jälkeen? Miksi jotkut löytävät työtä, jotkut eivät? He yrittävät kyllä pääosastolla saada tietoa haltuunsa, mutta tämä on kovin vaikea. Kyse on ohjelmien tehokkuudesta ja erittäin monimutkaisista asioista muutenkin. Minä yritin parhaani mukaan kyllä tehdä tällaista nimitutkimusta, mutta tästä on hyvin, hyvin vaikea saada tietoa. Sitten kustannukset per avun saaja. Tämäkin olisi tärkeä tieto. Paljonko kustannuksia syntyy, kun yksi henkilö osallistuu esimerkiksi sosiaalirahaston rahoittamaan pohjaiseen koulutukseen tai Youth in Action ohjelman kautta muuttaa harjoitettu toiminta, paljon maksaa per hakija. Ei riitä, että puolustetaan argumenttia, että hyötyä on, mutta Youth in Action ohjelma tuntuu olevan paljon halvempi toteuttaa käytännössä perhakia kuin sosiaalirahaston toiminta, mutta poliittisia johtopäätöksiä on näin vähäisten elementtien puolta vaikea tehdä. Johtopäätöksiä on vaikea tehdä. Kuten voitte havaita asiakirjastani, tarkastelin eri ohjelmia, jotka minun mielestäni kattavat erinäisessä määrin kaikki nämä kolme elementtiä, nuorisokoulutus ja liikkuvuus. Esimerkiksi People-ohjelma on tässä mukana ja seitsemäs puiteohjelma, sen yksi osa, on tässä mukana. Mutta toisaalta vastustin sitä, mitä Lewandowski teki. Hän otti tähän kokonaiskuvaan nuoriso-ohjelmien rinnalla seitsemän tutkimusohjelman, mutta tämä antaa minun mielestäni väärän mielikuvan. Saman, saman aikaan tutkijoiden liikkuvuus, mikäli siirtettäisiin pois, tämä ei olisi asianmukaista. Sitten toinen ongelma. Tämä liittyy Tämä liittyy siihen, mihin jotkut puhujat tänään viittasivat, siihen, miten saataisiin enemmän tietoa siitä, miten nuorten koulutusliikkuvuus rahoitetaan suurten ohjelmien kautta, esimerkiksi sosiaaliraaston kautta tai kehitysrahaston kautta. Tällä hetkellä työstän vielä tätä asiaa saadakseen tietoa komissiolta, mutta ei pidä kuvitellakaan, että saataisiin kokonaisvaltaista asiatietoihin perustavaa kuvaa tilanteesta koska tieteen kero per osallistuja on epätäydellistä. Asiantuntijat eivät edes odota saavansa tätä tietoa. Ehkä tulevaisuudessa voitaisiin vaatia, että kansalliset virastot antaisivat enemmän tietoa täytäntöönpanosta ja osallistujien profiilista, mutta on tällä hetkellä ei ole mitään ratkaisua tähän tiedon puuteongelmaan. Toinen tärkeä seikka mutta ennen kuin siirryn siihen, mainitsisin 2020-strategian. Ennen kuin... No, joka tapauksessa liian myöhään sain feedbackia kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalta, joka liennytti hieman hermostustani, koska kulttuurivaliokunnassakin oli puhuttu asiasta. Me teemme työtä rinnakkain Toisaalta on kyse lippulaivoista ja toisaalta meillä olevista, millään olevista ohjelmista, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Mutta kysymys kuuluu, ovatko nämä lippulaivat sellaiseen tarvitsevat lisärahoitusta? Tähän ei ole vielä vastausta, joten en voi kommentoida tätä kysymystä. Suurin huoleni tietystikin oli se, että en halua tuhota tai häiritä olemassa olevia ohjelmia, joilla on jo tietty nimi ja jotka hyödyttävät ihmisiä jo tässä vaiheessa. En halua millään tavalla puuttua toimiviin ohjelmiin. Tähän palataan vielä myöhemmin. Mistä sitten rahaa saadaan prioriteettien rahoittamiseen? Ainakin kaksi kysymystä liittyy tähän. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, kun hän toteaa, että annetaan komission tai pikemminkin neuvoston tehdä likainen työ ja leikata näitä purtikohtia. Minä en aio liata käsiäni ja todeta, että meidän pitäisi leikata sieltä ja täältä. Leikkaaminen on kyllä mahdollista, mutta minun mielestäni neuvosto tekee tämän työn joka tapauksessa meidän puolestamme tai meitä vastaan, mutta tekee kuitenkin miten pian tämä tieto saadaan uh, neuvoston puolelta. Uh, Syys-lokakuun uh, prosessi sitten. En usko, että on mikään suuri yllätys, mutta haluaisin vahvistaa niitä purtikohtia, jotka minun mielestäni ovat jo nyt osoittautuneet hyödyllisiksi, jotka liittyvät esimerkiksi Erasmus-ohjelmaan, Youth in Action-ohjelmaan. Tämä näin uh, alustavana tietona, mutta toisaalta odotan vielä tietoja muilta valiokunnilta. Sitten voin palata vielä yksityiskohtaisempiin tietoihin. Yksi seikka mainittiin pilottiohjelmista ja valmistelevista toimista. Olen pistänyt asiakirjani liitteeseen yksi pienen taulukon, jota voitte tarkastella. Siellä on mainittu pilottihankkeet ja uh, valmistelevat toimet, jotka liittyvät tähän alaan. Uh, Rova Carvalho sitten puolestaan esitti kysymyksen. Työllisyysasioista vastaava pääosasto yhdessä parlamentin työllisyysvaliokunnan kanssa tekee työtä, jota minä tulen esittelijänä tietysti tukemaan. En nyt paljasta mitään salaisuutta, niin salaisuutta mikä toteutetaan kyseen valmistamasta toimesta. Minun mielestäni kausi työelämästä koulutuksen, työelämän koulutuksen piiristä on erittäin tärkeää Tätä varten valmistellaan valmistelevaa tointa, joka liittyisi olemassa olevaan EURES-verkostoon. EURES puolestaan on kansallisten työvoimapalveluiden eurooppalainen verkosto, josta tulee, tästä tulee Erasmuksen kaltainen hanke. Tämä ei kohdistu yliopisto-opiskelijoihin, vaan pikemminkin ihmisiin, jotka ovat ensimmäistä kertaa menossa koulutuselämästä työelämään siirtymässä ensimmäiseen työpaikkaansa. Tässä hieman muunnetaan Erasmus-ohjelmaa valmistelevan hankkeen, valmistelevan toimen avulla. Täällä pyritään auttamaan ihmisiä, jotka siirtyvät koulutuksesta työelämään. Sitten valmistelevan toimen jälkeen katsotaan, mitä voimme ottaa opiksi näistä kokeiluista. Asiantuntijat työstävät tätäkin asiaa parhaillaan. Kiitos. Merci Sidonia. Donc nous... Kiitos Sidonia. Me painamme tämän nyt mieleen, mitä te ehdotitte ja ja kun me ajattelemme nuorisopolitiikkaa, jossa nuorisoa autetaan löytämään työ ja hyödyttämään, hyödyntämään omaksi hyväkseen eurooppalainen alue, niin tähän yhteyteen liittyvät myöskin yhteisön lainsäädäntö ja oikeudelliset keinot, joilla liikkuvuutta helpotetaan. Ja tähän liittyen minä haluaisin teitä muistuttaa että vuonna 2005 hyväksyimme direktiivin, joka oli tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen tai käsityöläisammatin kokemuksen vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä kyseinen direktiivi astui voimaan 2007 ja viisi maata edelleen on, jotka eivät ole tätä vieneet lainsäädäntöönsä, kuten Kreikka, Luxemburg, Belgia – Itävalta ja Ranska. Siis nämä mainitsemani maat ovat näin toimineet ja sääntö on olemassa eikä se mitään hän maksa. Ikään kuin tällainen europassi on kyseessä, jonka avulla todistetaan, minkälaista kokemusta, ammatillista kokemusta on kertynyt toimiessa erilaisissa ammateissa. Tämähän ei koske pelkästään nuorisoa, vaan muitakin ihmisiä, jotka tekevät työtä eri maissa. Ja tällaisen passin avulla ei sitten tarvitse enää käydä validoimassa kokemusta. Ja tässä 20 maata on, on vielä, ei ole vielä hyväksynyt tätä passia käyttöön ja seitsemän vain hyväksynyt. No, jos me haluamme nuorisolle politiikkaa, niin tietenkin se tapahtuu budjetin kautta rahoittamalla ohjelmia. Mutta mitä ei pidä unohtaa on ne päätökset, jotka on jo tehty. Ja ne saattavat olla sellaisia, että niiden toimeenpanoon ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota. Kiitoksia. Ja se oli kohta neljä. Meillä on suunniteltu sitten sillä tavalla, että siirrymme kohtiin yhdeksän ja kymmenen ennen kuin siirrymme budjetin 2010. Tässä kohdassa yhdeksän on Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta. Miguel Portas on siinä esittelijänä. Me olemme kutsuneet myös paikalle kollegamme työllisyysvaliokunnasta. Rova Moran Chartier tulee tänne. Hän on eh, vastuussa lausunnon antamisesta, mutta ensin Miguel Portasin lausunto. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun päätettiin kirjoittaa tämä oma-aloite mietintö Euroopan globalisaatiorahastosta. Täytyy todeta tässä, että lähdin liikkeelle tähän mietintöön ilman mitään ennakkoajatuksia ja odotuksia. Toisin sanoen tämän rahaston, pitäisikö se lopettaa, pitäisikö sitä pitää kiinni vai pitäisikö tätä rahastoa muuttaa niin, että se vakauttaisi oman olemassaolonsa. No, nollasta lähdin liikelle, liikkeelle ilman mitään ennakkoajatusta asiasta ja näin työ alkoi. Ja tämän rahaston osalta, no pitäisikö se poistaa. Tässä oli hyviä argumentteja. Tässä on kaksi ja puoli vuotta keskusteltu rahastosta 2007 tammikuusta toukokuuhun 2009. Ja epäilemättä keskiverto oli tämä ö, tulos tässä. Kahden ja puolen aikana kahden ja puolen vuoden aikana tuli vain 17 hakemusta. Harvat jäsenvaltiot, vain kahdeksan käytti tätä rahastoa. Tässä ei ollut mukana kovinkaan monta työntekijää, mutta ennen kaikkea näistä alkuperäisistä 11 hakemuksesta, jotka on nyt saatettu loppuun, niin tässä lähes tulkoon 40 prosenttia alunperin pyydetyistä varoista oli toimitettu. Joten selvää oli, että tämä globalisaation rahasto ei ratkaissut niitä ongelmia, joita varten se oli luotu. Toukokuusta lähtien hän tässä rahastossa toukokuusta 2009 on ollut uusi oikeusperusta, eli uusi asetus astui voimaan tasan vuosi sitten. Ja tämä oli ensimmäinen syy sille, miksi ajattelin, että rahastoa ei pitäisi lopettaa. Nyt kun on vuosi sovellettu tätä uutta asetusta, niin merkittävästi rahasto paransi toimintaansa. Mutta kaikista tärkein syy, joka sai minut ajattelemaan, että tämän rahaston ei pitäisi lopettaa, niin mielestäni tämä on erittäin hyvä väline työntekijöiden uudelleen saamiseksi ammattiin eritoten niiden osalta, jotka on sanottu irti. Tämä on rahasto, joka antaa tällaisen kohdennetun vastauksen joukkoirtisanomistilanteissa. Eli tässä ei nyt ehdoteta kaikille niille, jotka on irtisanottu kuukausien koulutusta, jos yritys on esimerkiksi lopettanut ja siirtynyt Euroopan unionin ulkopuolelle. Aivan päinvastoin tässä lähdetään toisesta periaatteesta liikkeen, liikkeelle. Tässä kysytään niiltä irtisanotuilta, jotka hakevat rahastosta tapa, varoja, niin kysytään, että minkälaista koulutusta he tarvitsevat, jotta pääsevät takaisin työmarkkinoille. Tämä on mielestäni kaikista mielenkiintoisin seikka tässä rahastossa. No, joskushan tämä rahasto on hyvin kallis tämän vuoksi verrattuna Euroopan sosiaalirahaston ohjelmiin. Mutta varmaa on se, että tämä logiikka on erittäin tärkeä logiikka. Euroopan sosiaalirahastossa on horisontaalisia ohjelmia jokaisen jäsenvaltion tasolla. Ja näiden ohjelmien tarkoituksena on parantaa koulutusta, esimerkiksi työttömien tai työssä olevien ihmisten osalta, mutta tässä globalisaation rahastossa ainutlaatuista on se, että rahasto kysyy työntekijöiltä tai työttömiltä, millä tavalla heitä voitaisiin kouluttaa, jotta he saisivat uuden työpaikan. Joten tämä on todella mielenkiintoinen rahasto. Tämä yrittää tämä rahasto sopeutua työntekijöiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tämä on ikään kuin laboratorio. Ja se on sellainen, tämän vuoksi nimenomaan meidän pitäisi mielestämme puoltaa tätä itsenäisenä rahastona. Rahastona, jonka tavoitteena on saastuttaa ikään kuin hyvillä käytänteillä myös Euroopan sosiaalirahasto. koska tässähän tämä sosiaalirahasto on jo sastunut monien muiden rahastojen huonoilla käytänteillä. Näin ollen tämä on tärkein, tämä on tärkein johtopäätökseni koko tässä mietinnössä. Sitten seuraava ajatus. Pitäisikö rahastosta pitää kiinni sellaisena kuin se on vai parantaa sitä? Rahasto parani huomattavasti siitä lähtien, kun oikeusperusta hyväksyttiin vuosi sitten. Vuodessa on pystynyt rahasta käyttämään 100 000 euroa, 200 000 euroa, kun kahdessa ja puolessa vuodessa aikaisemmin se pystyi käyttämään vain 80 000 euroa. Tilanne on siis parantunut viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Ja hakemusten määrä on lähestulkoon kolminkertaistunut. Viimeisen vuoden aikana on esitetty 42 hakemusta. Lähestulkoon yksi per viikko. Ja tämä jo osoittaa sen, että on aivan ilmiselvää tarvetta käyttää tätä globalisaatiorahastoa eri jäsenvaltioissa. Ja tätähän selittää selittää vuoden 2009-2010 talouskriisirealiteetti ja toisaalta myös nämä muutokset, joita globalisaation rahaston asetukseen oikeusperustaan tehtiin. Rahasto alkaa nyt toimia varsin paljon paremmin, mutta edelleen siinä on tiettyjä heikkouksia ja pullonkauluja. Kaikista ilmiselvin pullonkaula on se, että ne viisi henkilöä, jotka kahden ja puolen vuoden aikana analysoivat 16 hakemusta, heidän täytyy nyt vuoden aikana analysoida 42 hakemusta. Yhtä ainutta uutta henkilöä ei ole tähän henkilökuntaan palkattu. Ja sitten tässä on myös tiettyjä puutteita ja heikkouksia. Ennen kaikkea tietyt hallitukset ovat kyseenalaistaneet tämän rahaston, siis rikkaimpien jäsenvaltioiden hallitukset. Tämä rahasto hyötyy tänä päivänä ennen kaikkea hyödyttää tänä päivänä ennen kaikkea rikkaissa maissa ja rikkailla alueilla irtisanottuja työntekijöitä. Näin ollen Mielestäni nyt on välttämätöntä tietää ja pohtia sitä, millä tavalla tätä rahastoa voisi parantaa. Ja puheenjohtaja tässä lopettelen ihan kohta. Nämä ehdotukset, joita esitän, ovat kolminaisia. Tulevina kuukausina pitäisi yksinkertaistaa kaikkia niitä menettelyjä, joita vain voi yksinkertaistaa, niin että tästä globalisaatiorahastosta voisi saada paljon toimivamman kun ajatellaan työntekijöitä, jotka ovat joutuneet joukkoirtisanomis, joukkoirtisanomisen kohteeksi. Hakemuskäsittelyä pitäisi ö, lyhentää kuudesta viiteen kuukauteen, eli joukkoirtisanomisesta rahojen saamiseen. Tänä päivänä puhutaan 12-17 kuukaudesta ja minun mielestäni tätä aikaa janaa voisi kyllä todellakin lyhentää, kun koko menettelytapaa terävöitettäisiin. Toiseksikin ehdottaisin, että tämä rahasto, sillähän on lopurajana tässä vuosi 2011. Minun mielestäni sen pitäisi mennä nykyrahoitusnäkymien loppuun asti vuoteen 2013. Ja ajatellen evaluaatiota ja asetuksen parantamista mm, tästä rahastosta voi tulla varsin tehokas tulevien vuosien aikana. Kolmanneksikin ehdotan, että vuodesta 2013 lähtien tällä rahastolla pitäisi olla oikeus talousarvio, oman talousarviokohtaan, josta saa talousarviovaroja. En tiedä, onko, olisiko tämä talousarviokohta sitten Euroopan sosiaalirahaston alla, kunhan, en, en tiedä, kunhan sillä nyt olisi oma talousarviokohta, eikä sitä saastuttaisi sosiaalirahaston huonot käytänteet. No, tämä on tietysti sellainen keskustelu, jota voidaan käydä myöhemmin. Nyt ei ole sen hetki. Ja tietysti tässä täytyy myös koko rahaston olemassaoloaikaa arvioida. No mistä sitten nämä rahat saadaan? No ei tämäkään ole tämän hetken keskustelu, vaan tätä keskustelua tulee käydä, käydä sitten, kun tämä valiokunta ryhtyy keskustelemaan tulevista rahoitusnäkymistä. Mistä löytyy nämä 200-300 miljoonaa euroa? No enpä tiedä vilpittömästi. Voihan sanoa tietysti, että lopetetaan vaikka tupakkatuki tai ö, rahoitusvero otetaan käyttöön tai jotain muuta tällaista. Mutta meidän täytyy todellakin miettiä, voisiko tämä olla sympaattisempi kohde Euroopan unionille rahoille kuin tupakkatuki. No, mutta joka tapauksessa tämä ei ole keskustelu, jota pitäisi käydä nyt, vaan myöhemmin. Puheenjohtaja, lopetan tähän. Tässä todellinen kysymys tässä talouskriisin kontekstissa. Kontekstissa, jossa työpaikkojen loppuminen, tuhoaminen tulee olemaan todellisuutta, vaikka kriisi ja kriisin loppuminen loisikin uusia työpaikkoja, mutta työpaikkojen häviäminen on rakenteellista ja meidän täytyy tämän vuoksi antaa työttömille Euroopassa merkki ja viesti siitä, että Eurooppa on heidän rinnallaan. Tämän täytyy olla poliittinen viesti, tämän täytyy olla sosiaalinen viesti. Tämän täytyy olla toiminta, joka täydentää nykyistä sosiaalipolitiikkaa, mutta ennen kaikkea tämän täytyy olla viesti, joka on tärkeä itse Euroopan unionille. Sen täytyy pystyä parantamaan ammatillista koulutusta ja työttömien työmarkkinoille takaisin saamista. Tämä on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä. minun mielestäni tämä rahasto voi olla aivan erinomainen panos sille, että voidaan parantaa tätä politiikkaa niin, että voidaan todella henkilökohtaisesti ottaa huomioon työntekijöiden tarpeet. Tässäpä kaikki. Kiitos. Eh bien, merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijä. Meillä on onneksemme täällä Läselle mukana Rova Moran Chartier, joka laati lausunnon työllisyysvaliokunnan puolesta. Donc, merci de m'avoir. Kiitoksia. De audition. Että minut on kutsuttu tänne kuulemistilaisuuteen ja tähän keskusteluun, tähän budjettivaliokuntaan, kun on kysymyksessä globalisaatiorahasto. Me olemme hyvin paljon tehneet tässä työtä Miguel Portasin kanssa ja minun täytyy sanoa, että tämä asia on sellainen, että sen käyttöönoton jälkeen vuonna 2006 olen hyvin tarkkaan seurannut sen kehittymistä. Sehän perustettiin ennen kaikkea yrityksiä varten, mutta kun 2009 tehtiin eh, muutos, niin nyt kohteena ovatkin työntekijät, aivan kuten äsken sanottiin. Ja tällä tavalla se onkin aivan omanlaisensa. Minä haluaisin korostaa erityisesti kahta asiaa, jotka liittyvät tähän rahastoon. Tämä on tarkoitettu työntekijöille, naisille ja miehille, joita koskee paitsi globalisaatio, myöskin tämä finanssikriisi ja millä tahansa alueella, yrityksellä, maassa ja jopa siis missä tahansa Euroopan maassa. Se on sen erityispiirre. Ja sitten toinen erityispiirre, joka sillä on, on, että se on äärimmäisen joustava. Meidän täytyy korostaa tässä muutosten yhteydessä tätä seikkaa. No miksi näin on? Nyt kun teemme työtä ja erityisesti meidän valiokunnassamme niin me olemme voineet käydä Irlannissa katsomassa, mitä Imrikissä tapahtui, kun 2800 ihmistä sanottiin Dellistä irti. Me olemme voineet myöskin saksalaisten ja itävaltalaisten kanssa voineet seurata sitä, kuinka, kuinka globalisaatiorahastoa käytetään – sillä tavalla, että voidaan yksilöllisesti kohdata nämä työttömäksi jääneet työntekijät. Lausunnossa, jonka minä olen eh, laatinut työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa, niin kenttäkokemus ja nämä eh, siirtoyritykset on käynyt ilmi, että tähän globalisaation rahastoon täytyy tehdä vielä muutoksia, jotta se olisi vielä joustavampi käyttää. Ja ne tarkistukset, joita lausuntoon on tehty, ne ovat sellaisia, että valtuuskunnan jäsenet ovat e, allekirjoittaneet ne viidestä eri ryhmästä. E, sosiaali, asiain valiokunnassa on ollut konsensus, joka on syntynyt rahaston kokonaisvisiosta ja myöskin siitä mietinnöstä, joka budjettivaliokunta on Porteisin johdolla laatinut. Pyyntöjä tulee ihan enemmän ja enemmän, mutta tässä rinnalla on myös huomattava että rahakin pyydetään enemmän ja sitten myös edunsaajia on enemmän. Haluaisin kertoa niistä työntekijöistä, joille tämä rahasto on suunnattu. Yhä useammin on niin, että työntekijät ovat tulleet hyvin kauan sitten yritykseen, josta heidät nyt irtisanotaan. He ovat työskennelleet koko työelämänsä tässä yrityksessä 20 yli 20 vuotta. Heillä ei ole ammattikoulutusta, täydennyskoulutusta, heillä ei ole minkäänlaista validoitua kokemusta. Eli heidän yrityksensä ei ole millään tavalla valmistanut heitä yritys, yrityksen muutoksiin. Se, mitä voimme tästä nyt oppia tästä rahastosta, että kun annamme etuja tai edunsaajana ovat työntekijät, niin nimenomaan täytyy takaisin työelämään eh, te- saattavia toimenpiteitä ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista. Olemme huomanneet rahaston epäonnistuvan kentällä sellaisissa tilanteissa, joissa kohtelu ei ole ollut yksilöllistä. Me emme voi käsitellä kaikkia irtisanottuja saman kaavan mukaan. Kun on työntekijöitä, joita yksi, kaksi kohtaa tällainen irtisanominen, niin heille tarvitaan yksilölliset nopeat vastaukset. Toinen asia on sitten se, että olemme huomanneet, että mahdollisimman pian pitää ryhtyä työmarkkinaosapuolten kanssa neuvotteluihin. Työmarkkinaosapuolten kanssa pidettävät neuvottelut ovat asia, joka liittyy koko tähän prosessiin, kun globalisaatiorahastoa käytetään. Kolmas seikka, jonka haluan ottaa esille, joka liittyy esittelijä Portasin johtopäätöksiin. Rahasto on hyödyllinen, mutta emme me voi koko ajan käydä paikkailemassa niiden yritysten tekemisiä, jotka eivät ole valmistaneet työntekijöitä muutoksiin, eivätkä ole huolehtineet siitä, että työntekijät sopeutuvat uusiin oloihin. Tämän rahaston täytyy to- toimia myöskin muutoksen katalysaattorina. Ei reaktiivisesti eikä pelkästään yksilöllisin toimin ole tehtävä tätä työtä, vaan meidän pitää pystyä myös ennakoimaan suuria irtisanomisia. Ja siksi minä olen tässä ryhmässä, joka tutkii erilaisia asiakirjoja näihin tapauksiin liittyen. Meidän täytyy kyllä näitä prosesseja yksinkertaistaa, jotta tuki saadaan liikkeelle nopeammin. Kun irtisanominen, joukkoirtisanominen tapahtuu, niin meidän täytyy jokaisen tehdä paljon työtä, jotta tämä määrä kuukausia, jonka työntekijä odottaa rahoja, niin olisi mahdollisimman lyhyt tämä vaihe. Ja myöskin tuen jakaminen, sitä pitää pidentää me huomaamme, että kun pyyntöjä on yhä enemmän, nyt kun tämä talouskriisi on globalisaation lisäksi vaikuttanut tilanteeseen, niin siksi rahasto tässä vaiheessa onkin, onkin juuri tarpeen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meidän täytyy saada hyvin tarkkaa tietoa siitä, miten tämä rahasto toimii. Tämä on poliittinen väline Euroopan unionissa ja sen avoimuus ja selkeys, sen tulee näkyä myöskin budjetissa. Meidän pitää saada signaali politiikan puolella tällaisesta työntekijöiden uudelleen sijoittamisesta työelämään silloin, kun he ovat liian huonosti tai liian vähän koulutettuja. On kysymyksissä ihmiset, joilla ei ole ammattipätevyyttä ja jotka eivät eh, ole saaneet kokemustaan validoitua työelämänsä aikana. Meille tämä on hyvin hyödyllinen rahasto tällaisina aikoina. Se on hyvä korjausväline myös tulevaisuutta varten, joka antaa meille keinon kannustaa tehokkaampaan henkilöstön koulutukseen. Kiitoksia. Kiitän molempia esittelijöitä ja sitten iloitsen myös siitä, että hyvää yhteistyötä näiden kahden väli, valiokunnan kesken on ollut tässä yhteisessä hankkeessa. Meillä on hyvin yhteen, hyvä yhteinen kuulemistilaisuus jossa sitten rahaston johtajat ovat paikalla. Kahden esittelijän on hyvä tehdä hyvää yhteistyötä jatkossakin. Meillä on nyt kolme vuotta tässä kokemusta kertynyt. Eikä ole ollenkaan liian aikaista katsoa, mikä tilanne nyt on ja mahdollisesti tehdä korjaustoimenpiteitä. Kysymykset kuuluvat ensinnäkin, että pidämmekö tämän eh, voimassa, mitä ilmeisimmin esittelijöiden mukaan, samalla kun kuitenkin tiedämme, että tämä rahasto on perustettu aikanaan auttamaan yrityksiä, jotka joutuvat kilpailun uhreiksi globalisoituvassa maailmassa. Ja nyt sitten on muutettu tavoitetta, jossa eh, autetaankin työntekijöitä, jotka ovat tulleet irtisanoituksi. Sitten toinen kysymys kuuluu, nämä kriteerit, joissa edunsaajat valitaan, joiden mukaan edunsaajat valitaan, ovatko ne hyvät kriteerit tarkoitukseensa sopivat, ovatko ne liian tiukat, ovatko ne liian joustavat. Ja kolmanneksi sitten menettelyt. Esittelijä Portas tässä just sanoi, että tämän mobilisointi kestää kuusi kuukautta, joskus päätös tulee vain vasta 12 kuukauden päästä siitä, kun irtisanomisen kohteeksi ihmiset ovat joutuneet. Ja kun tätä menettelyä äh, katsotaan, niin täytyy muistaa, että tässä on myös parlamentin sisäisiä menettelyjä, jotka ovat hyvin raskaita. Kun rahoja käytetään tiettyyn kohteeseen, niin tarvitaan juridisesti validi päätös Euroopan unionin instituutioista – ennen kuin voidaan rahansiirtoihin ryhtyä tai eh, lisää budjetteja laatimaan. Itse olen sitä mieltä, että parlamentti voisi tätä hallintopuolta hoitaa sillä tavalla, että aina alusta asti katsotaan kutakin tapausta ja mietitään, kuinka se toimii. Eh, jos nyt muutama tapaus tulee puolessa vuodessa, mutta kun nyt tulee tällä hetkellä muutama tapaus jo viikossa, niin tietenkin tämä rasittaa olemassa olevaa järjestelmää. Sitten rahoituspuoli, mm, siinä pitää olla luovuutta. Sinne laitettiin joku luku, mutta se ei perustunut yhtään mihinkään, joten vähän luovaa tämä budjetointi on ollut. joko meidän pitäisi palata maan päälle vai jäämmekö vielä pääpilviin. Sitten tulevaisuuskysymys. Esittelyiden viesti on aivan selkeä. Meidän täytyy tietenkin yrittää menettelyämme, tapojamme muuttaa ja korjata vuoteen 2013 mennessä ja seuraaviin rahoitusnäkymiin mennestään. Se on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Minua kuitenkin edelleen hämmentää, en oikein tiedä, miten tämä ajatus, että kun me sosiaalirahastosta maksamme miljardeja vuodessa, niin miksi niillä ei ole ollut mitään roolia siinä, että olisi voitu niillä auttaa eh, työntekijöitä? No, mihin sosiaalirahasto sitten on tarkoitettu? jos ei tähän alun perin, se oli juuri tällaiseen tarkoitukseen perustettu. Kaikkein vanhimmat meistä täällä muistavat, että aikaisemmassa sosiaalirahaston kuviossa tässä EAKR kuviossa, niin tavoite kaksi, niin siellä oli kaksi ja viisi B-tavoitteet olemassa. Ja niiden tarkoituksena molempien oli auttaa sellaisia alueita, jossa teollisuuden rakennemuutos oli kova ja suuri, niin tämä olisi tarkoitus. Miksei tähän enää sosiaalirahastosta nyt rahaa sitten heru? Me emme voi tätä kysymystä portasin mietinnön perusteella esittää, mutta muistakaamme se kuitenkin, kun jatkossa näitä aluepolitiikan ja kohesiopolitiikan asioita mietimme eihän ole eh, normaalia, että näin monimutkaiset eh, järjestelmät, joista sovitaan seitsemän vuoden välein ja joihin käytämme 40 miljardia euroa vuodessa. Ja sitten yhtäkkiä tulee jättiongelma eteemme. Talouskriisi, kansainvälinen kilpailu, joka on kiihtynyt ja globalisaation kiihtyminen – niin yhtäkkiä meillä ei olekaan minkäänlaisia aseita käsissämme ja tarvitsemme uusia menettelyjä, joilla saamme rahaa näistä rahastoista, koska tällä tavallahan on käynyt. Tässä vaiheessa täytyy koko ajan muistaa tämä ongelma Ehkä sitä ei nyt heti voida mm, tässä portasimietinnön myötä ratkaista, mutta se on kuitenkin asia, joka täytyy koko ajan rahoitusnäkymiä valmistellessa sosiaalipolitiikan kysymyksissä ja kohesiopolitiikan kysymyksissä pitää mielessä. Täällä on monta puheenvuoropyyntöä. Herra Haglund ekana. Thank you, Chairman. Since it's Monday, I think... Kiitos, koska on maanantai, niin aion puhua ruotsia. Mä oon alltid trött på måndag. No maanantai kun on, niin puhun ruotsia. Maanantaisinhan sitä on aina väsynyt. No aluksi haluaisin eh, sanoa, että hauskaa, että meillä on esittelijä täällä paikalla ja hyvä, kun meidän oma esittelijämmekin on paikalla, joten kriittistä keskustelua voidaan ha- harrastaa. Minä olen talousasianvaliokunnassa ollut varjoesittelijänä, joten tunnen asian. Minä eh, arvostan sitä, mitä, mitä puheenjohtaja äsken sanoi. Hyvin monia kriittisiä kommentteja Eh, tästä voidaan sanoa. Ekon valiokunnassa on hyvin kriittisesti käsitelty sitä, että onko nyt hyvä, että on sellainen rahasto olemassa, joka tukee yrityksiä. Sellainenhan meillä alun perin oli ja nyt meillä on aivan toisenlainen rahasto. Eli tällä hetkellä me nyt sitten taistelemme tätä matalasuhdetta vastaan tälläkin rahastolla. On todettava, että todettava, että liberaaleissa suhtaudutaan vähän kriittisesti aiheeseen, samoin kuin muissakin ryhmissä tietenkin, ja on paras nyt arvioida tulevaisuutta tällä hetkellä. Meidän täytyy kuitenkin myös periaatteita mietiskellä. Itse täytyy, minun täytyy sanoa, että tämä koko hanke on minun poliittista luonnettani niin vastaan – Eli minun mielestäni julkisen sektorin ei pitäisi sekaantua ollenkaan markkinoihin. Mutta jos tällainen väline nyt on kuitenkin, niin meidän täytyy tietenkin sitä sitten kehittää. Tulos on ollut vähän sattumanvaraista. Ehkä ei voida sanoa, että tulokset, mitä rahoilla on saatu aikaan, niin niin ei sillä en mitenkään näe suoraa tulosta eh, siihen, että se olisi lieventänyt näitä matalasuhdanteen iskuja. Sitten on tietenkin tämä sosiaalirahaston suhteet ja mitkä olet esillä. Ehkä meidän pitäisi miettiä, jos sitä kautta voitaisiin paremmin tukea jäsenvaltioita. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meillä on aika tiukat äh, rajat. Täällä on äh, aika siis ähm, suuret määrät irtisanottuja, joita mekanismissa oletetaan. Mutta jos me puhumme siitä, että tuemme ihmisiä, niin meidän pitäisi katsoa yksilötasolla. Ei yksilön kannalta ole mitään väliä sillä, kuinka paljon samasta yrityksestä on eh, irtisanottu eh, ja kuinka suuresta yrityksestä on kysymys. Itse tästä keskustelusta Ekon valiokunta äänestää aika pieni ja uskoisin, että sieltä tulee aika kriittinen äänenpaino. Hyvin monia asioita tässä on, joita pitäisi vielä tarkastella. Esittelijä sanoi, että rahastoa pitää kehittää e, tai, tai sitten se pitää, pitää lopettaa. Meidän on ehkä vaikea selittää kansalaisille, miksi rahasto tukee ensin yhtä asiaa ja sitten toista. Miten me voimme sitten perustella sitä, että rahasto todella koske, koskee ö, tasaisesti ja tasapuolisesti kaikkea, jotka sieltä hyötyvät, joten hyvin kriittistä keskustelua on käytävä. Merci mon cher collègue Salvador Garriga. Kiitoksia. Seuraavaksi Salvador Garriga. Presidente, precisamente porque queremos que el... Kiitoksia Niin. Nimenomaan sen vuoksi, että haluamme rahaston jatkuvan, haluamme sitä uudistaa. Ja toteaisin, että kaikki poliittiset ryhmät ovat varmaan tyytyväisiä siihen, että Miguel Portas on tämän mietinnön kirjoittanut, koska siinä on keskustelua varten hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä asioita. Ja sitä paitsi työasiakirja on tehty vielä kaiken lisäksi muita poliittisia ryhmiä kuullen, ja tästäkin kiitämme vilpittömästi. Tässä esittelijä on analysoinut poliittisten ryhmien ensimmäiset ajatukset asiasta ja hän on tämän pohjalta työstänyt asiakirja, joka saa taaksensa paljon suuremman konsensuksen kuin muuten toimimalla olisi saatu. Ja haluaisin todella kiittää teitä tästä hyvin innovatiivisesta työtavasta. Globalisaatiorahasto joka tapauksessa on sellainen väline tai rahasto, joka on luoteeltaan hyvin outo. On aivan selvää, että se sen nykytilanne oli sellainen, että sitä ei ollut neuvosto pohtinut, kun se ryhtyi rahoitusnäkymiensä valmistelemaan, eikä Euroopan parlamenttikaan, koska Euroopan parlamentti ajatteli, että tämä globalisaation rahasto olisi vain täydentävä ja hetken ajan elävä. Ja se täydentäisi todellakin tätä Euroopan sosiaalirahaston tarjoamaa tukea. No näinhän ei nyt käynyt ja tästä on, tässä on tullut muutos. Rahasto ensin rahoitti globalisaatiosta kärsiviä yrityksiä ja nyt se rahoittaa työntekijöitä, jotka kärsivät itse talouskriisistä. Tämä on ensimmäinen seikka, joka aiheuttaa minussa tiettyjä epäilyksiä, tiettyä epävarmuutta. Miten on mahdollista, että Työttömyys, äh, joka on hyvin äh, yleistä nyt kaikissa 27 jäsenvaltiossa näin kriisin aikana, niin miksi meillä ei ole hakemuksia 27 jäsenvaltiosta? Miksi hakemukset keskittyvät enemmän yksin kuin toisiin jäsenvaltioihin? Esittelijä on todennut tässä, että tässä hakemukset keskittyvät ennen kaikkea rikkaampien jäsenvaltioiden yrityksiin. No en ole varma, onko tämä aivan tarkka arvio mutta olen joka tapauksessa valmis tästä keskustelemaan. Ja tässä täytyy olla joku syy sille, miksi jotkut jäsenvaltiot, joissa on paljon työttömyyttä, eivät kuitenkaan esitä hakemuksia tälle globalisaatiorahastolle. No joka tapauksessa kollega Portas myöskin toteaa, että yksi tämän rahaston luonteenpiirteistä on se, että se tarjoaa yksilöllistä apua. Ja nimenomaan tämä yksilöllisyys on ristiriidassa rakennerahaston kanssa. Minun ryhmästäni katsottuna tämä tulee olemaan yksi niistä kysymyksistä, joista me emme voi olla yhtä mieltä. Emme me halua antaa tälle, tälle globalisaatiolle rahast, globalisaation rahastolle tällaista rakenteellista komponenttia. Ja tämän vuoksi olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että kun pohditaan tämän rahaston luonnetta tulevaisuudessa, niin se on se hetki, jolloin keskustellaan myös tulevista monivuotisista rahoitusnäkymistä ja tuolloin on oikea hetki analysoida tämän rooli, rahaston tulevaa roolia. Joka tapauksessa täytyy vielä analysoida ja päättää erittäin tärkeä, tärkeästä asiasta, eli sosiaalipolitiikan subsidiarisuudesta. Jos me haluamme tietyllä tavalla luoda jonkinlaista todellista eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa, niin sitten olemme konfliktissa subsidiariteetin kanssa. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia me emme halua nähdä tätä globalisaation rahastoa osana rakennepolitiikkaa, vaan Euroopan sosiaalirahaston asteittaisena evaluaationa. Me tässä sosiaalirahastosta on tehty analyysiä, on nähty sen tietty epäonnistuminen. Ja kun tämä analyysi nyt syvällisesti on tehty sitten, niin meidän täytyy silloin päättää, mikä tulee olemaan globalisaation rahaston tulevaisuuden ulottuvuus, ottaen huomioon myös eurooppalainen sosiaalipolitiikka ja mitä sen osalta haluamme. Mutta kun otetaan huomioon ö, subsidiariteetti ja rahaston yksilöllinen lähestymistapa, joka ei nyt ole ollut hillittömän menestyksekäs niissä maissa, joista on käytetty, käytetty ja samalla on varsin vaarallista analysoida tätä mahdollisena tulevaisuuden rakennerahastona, joten tämä osa tästä keskustelusta, herra Portas, meidän pitäisi jättää tulevaisuuteen, kun neuvotella rahoitustehtymistä. Mutta muut tarkennukset ja muutokset, joita voimme esittää mietintöön, niin varmasti kollega Matera, joka tässä on ollut meillä tätä tarkastelemassa, hän myöhemmin nämä esittää. Kiitos. Merci Salvador. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tässä esittelijää. Esittelijä on tuonut esille nämä ongelmat, jotka liittyvät eurooppalaisen globalisaatiorahastoon. Hän myös tuo esille rahaston vahvuudet, sen ainutlaatuisuuden, sen yksilöllisen lähestymistavan. Ja hän pohtii tässä myös erilaisia ratkaisuja. Ensimmäinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille, jonka täällä niin puheenjohtaja suh, kuin koordinaattorimme herra Riikakin jo toivat esille. Tämä liittyy ennen kaikkea siihen, tuleeko tästä rahastosta pysyvä, onko sillä oma budjettikohta. Miguel Portos sanoi, että nyt tällä hetkellä ei ole vielä tärkeää tietää, mistä nämä varat tulevat. No olen yhtä mieltä tästä, mutta tämän rahaston tulevaisuus liittyy hyvin läheisesti Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuuteen. Euroopan sosiaalirahastolla on ö, monia samankaltaisuuksia tämän rahaston kanssa, mutta myös eroavaisuuksia, esimerkiksi tämä ei-yksilöllinen lähestymistapa – Ja tässähän sosiaalirahasto on jo rahoittanut näitä hankkeita Euroopan rikkaimmilla alueillakin. Meidän täytyy pitää mielessä se, että tämä globalisaatiorahasto on eri asia kuin rakennerahasto, jos, eikä tämän tarkoituksena ole rahoittaa heikommassa asemassa olevia alueita. Tätä varten on muita rahastoja, muita välineitä. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan auttaa sellaisia alueita, jotka eivät kuulu kohesioalueisiin. Toinen seikka haluaisin korostaa ovat nämä ratkaisut, joita esittelijä tuo esille. Ensimmäinen niistä liittyy aikaan. Olen sitä mieltä, että tässä pitäisi enemmän yksityiskohtaista tai tuoda esille ratkaisuja, kun ajatellaan työntekijöiden irtisanomisia. Öö, tässä esittelijä tuo esille tämän 5000 ja 22 000 euroa työntekijöille. No, tämä liittyy vahvasti yksilölliseen koulutukseen, mutta tässä on valtaisia eroja eri jäsenvaltioiden välillä ja jotakin sääntöjä tässä nyt kyllä tarvittaisiin. Toinen seikka, joka mielestäni myös on tähdellinen ja jota täytyy vielä yksityiskohtaista, on se, että että Euroopan unionin vähemmän kehittyneet maat, joissa on kova työttömyys, ovat osallistuneet hyvin vähän tämän rahaston toimintaan. Nämä ovat maita, jotka tarvitsisivat eniten tätä globalisaation rahastoa. Ja niiden työttömyystaso on keski- Euroopan unionin keskiarvon yläpuolella. Ja mikä nyt on tärkein syy sille, että maat eivät ole mukana? Öö, jos rahasta olisi helpompi käyttää esimerkiksi, niin kenties hakemuksia tulisi enemmän. Täytyy hieman löytää selityksiä, millä tavalla rahasto voisi toimia paremmin. Viimeiseksi tämä rahaston mielenkiintoisin seikka on tämä yksilöllinen koulutus. Tämä, kuten sanottiin, tämä on ikään kuin tällainen koulutuslaboratorio. Meillä on eh, yksi, yksilöllisiä koulutusjärjestelmiä, mutta ne on vaikea panna täytäntöön. On, olisi tärkeää tietää, mitä konkreettisia tuloksia tässä on saatu aikaiseksi. Mitä konkreettisia tuloksia on todellakin tämä yksilöllinen uudelleen koulutus tuonut? Esittelijä esittää komissiolle tärkeitä kysymyksiä, mutta tämä ei ole siinä mukana. Olisi erittäin tärkeää, mitä mieltä komissio on tämän uudenlaisen koulutus tyypin käyttöönotosta tässä. Tämä uusi koulutusmalli, millaisia käytännön tuloksia tässä on saatu. Tässäpä oli kaikki, hyvä puheenjohtaja. Oui, je vous remercie. Kiitoksia paljon. Itse mekanismista voi sanoa, että, että se olisi toiminut kovinkaan hyvin, kun on kyse kohesiosta yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa, koska jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot eivät ole mukana tässä järjestelmässä. Ja kuulemisessa, kuulemistilaisuudessa kuulimme erittäin mielenkiintoisen esimerkkiä Liettuosta, joka oli ensimmäisten joukossa nauttimassa tästä mekanismista. Mikäli pitäisi verrata sosiaalirahastoa yhtäältä muihin tukitoimiin, niin sosiaalirahasto ja tarkastellaan esimerkiksi sairaaloita kansanterveyttä, ennaltaehkäisevät työtä ja toisaalta maapalloistumista, niin sosiaalirahasto on vähän niin kuin sairaalan ensiapuosesto, jonne mennään sitten, kun onnettomuus on jo tapahtunut. Silloin pelastetaan henki ja sitten myöhemmin sitten annetaan jatkohoitoa, joka on täydentävää toimintaa. Euh, sosiaalirahasto Sosiaalirahaston merkitystä on ehkä hieman aliarvioitu. Se on tällaista ensiavun tapaista toimintaa, mutta nämä kaksi toimintaa täytyy yhdistää toihinsa. Ensiapu ja sitten jatkohoita. Herra Bogros seuraavana. Thank you very much. I have, uh... Kiitoksia paljon. Minä olin hieman epäluuloisempi globalisaatiorahaston suhteen kuin suurin osa muista puhujista toistaiseksi. Minun mielestäni se tosiasia, että sääntöjä muutettiin merkittävästi, ei ole merkki siitä, että rahasto olisi toiminut tehokkaasti tai muutenkaan hyvin. Täytyy muistaa tässä yhteydessä myöskin se, kuinka paljon rahaa on heitetty ikkunasta ulos suorastaan. Kuinka paljon rahaa tähän on syydetty. Tämäkin seikka, jota voidaan pitää menestyksen mittatikkuna. Ensin katsottiin, että mekanismi oli huono, ja sitten muutettiin mekanismia, jotta voitaisiin syyttää vielä enemmän rahaa ovesta ulos. Onko sitten toiminta tehokasta? Tuleeko siitä tulosta? Tehokkuus ja tulos ovat kaksi eri asiaa. täytyy vetää selkeä rajanveto näiden välille. Edellinen puhuja totesi, että meidän pitäisi välttyä sellaisilta tilanteilta, joissa globalisaatiorahasto muuttuisi rakennerahastoksi. Minun mielestäni siitä on tullut jo rakennerahaston tapainen, joten on liian myöhäistä nyt tätä estää. Mutta minulla on kyllä perustavanlaatuisempikin ongelma, kun kyse on siitä, että yritys päättää siirtää toimintansa muualle. He tietävät jo, että tämä rahasto on olemassa. Ja silloin päätöksen tekoon vaikuttaa tämä, koska suuri osa kustannuksista voidaan kaataa Euroopan unionin kontolle. Joten minun mielestäni tämä vääristää kilpailua ja kapitalismia. Siirtääpä sitten yrityksen toiminta Euroopan unionin sisälle, taikka unionin ulkopuolelle, niin sama pätee. Viimeinen ongelma, jonka monet mainitsivat, vaikka eivät tehneetkään kovinkaan rankkoja johtopäätöksiä asiasta, on se, että tämä menee päällekkään monien muiden instrumenttien kanssa, jotka meillä on käytössämme. Joten valitettavasti Rova Jerzhelska on jo poistunut paikalta, mutta viittaisin edelliseen keskusteluun, jota käytiin hänen johdollaan Jim Ellis, arvoisa kollegani, mainitsi myöskin sen, että yksi tärkeimpiä asioita tulee olemaan tarkastaa se, miten budjetti muokataan uuteen uskoon ja miten voidaan antaa enemmän rahaa niihin välineisiin, jotka ovat tärkeämpiä, kun uh, pyritään pääsemään tai luomaan läheisempiä yhteyksiä uh, koulutuksen, ammattikoulutuksen ja toisaalta uh, työpaikkojen luomisen ja työelämän välille sen auttamiseksi, että pääsee takaisin työelämään. Sen sijaan, että hajautetaan toimintaa niin moneen instrumenttiin, jotka eivät toimi käsikädessä, niin pitäisi pikemminkin tehdä juohevampaa yhteistyötä niiden avulla. Paljon parempia välintä voitaisiin tukea sellaisia, jotka tuovat enemmän lisää arvoa. Esimerkiksi ne, jotka mainitsin, Mantsirova ja Chielskan mietinnössä. Säten saataisiin parempaa tulosta päästäisiin myöskin globalisaatiorahaston tavoitteisiin paljon paremmin kuin siten, että meillä on erinen instrumentti, joka on hyvin epäilyttävä muutenkin. Merci, mon cher collègue. Kiitos, arvon kollega. Te painotitte monia tärkeitä seikkoja. edestä vaikeaa seikkaa, Ehkä tämä moral hazard kysymys. Aina kun on tällainen tukijärjestelmä olemassa, niin huomiota siitä, minkälaisista vaikeuksista on kyse, mistä yrityksestä on kyse, olipa sitten kyse pankista tai valtiosta, jäsenvaltiosta esimerkiksi, unin jäsenvaltiosta tai eurovyöhykkeen jäsenistä tai ei, niin tällaiset moraaliset kysymykset ovat aina sellaisia, jotka kannattaa ottaa huomioon. Herra Lavia seuraavaksi. Signor Presidente, eh, vorrei eh, sottolineare alcuni aspetti che mi sembra che anche... Ne... Niin, haluaisin korostaa eräitä asioita, jotka mielestäni tässä ovat tärkeitä ja jotka meidän mielestämme eivät ole saaneet tarpeeksi huomiota, jotka siihen ansaitsisivat kuitenkin. Niin, 17 maata on tästä hyötynyt. Se pitää muistaa. Sen jälkeen, kun rahastoa uudistettiin, ja muutettiin sellaiseksi, että se hyödyttää työntekijöitä. Jos me haluaisimme koko Euroopan tähän mukaan, eikä vain eräitä maita, niin siinähän juuri ongelma on. Tunnetaanko tämä väline tarpeeksi hyvin kaikissa maissa? Tunnetaanko kaikki ne toimenpiteet, joita tämän välineen avulla voidaan tehdä? Ja ovatko kaikki Euroopan maat soveltaneet samoja kriteerejä, kun, kun näitä rahoja käytetään? Sitten toinen asia, mikä tuli täällä monessa puheenvuorossa esiin. Se, että erotetaan toimenpiteet sosiaalirahaston toimenpiteistä – Tietenkin me voimme näitä toimia toteuttaa esimerkiksi uudelleen koulutustyön tekijöille tai e, yrityksen kilpailukyvyn kohentaminen. Tämä voidaan tehdä yrityksen sisällä, mutta sosiaalirahasto taas ei voi puuttua tällaisiin esimerkiksi ihmisten uudelleen koulutustyöllistymisen eteen. Sitä ei voida sosiaalirahaston varoilla tehdä. Ei kuitenkaan pidä nyt heittää vauvaa pesuveden mukana, koska tällainen väline ei aina ole täysin sopiva tavoitteiden saavuttamiseen. Ja jos näin ei ole, niin sitten siitä välineestä täytyy päästä er-, eroon. Ehkä tätä pitäisi vielä miettiä. pitäisi ehkä miettiä eh, sosiaalirahaston keinoja ja työntekijöiden osaamistasoa tämän kriisin jälkeen. Meillä on nyt eräitä asioita ollut valiokunnassa esillä. Kun käytetään tätä globalisaatio rahastoa, niin me olemme hyvin monia asioita joutuneet miettimään, mitä varten ei ole aivan samanlaista kohtelua eri maiden kesken, mitä varten ihan samalla tavalla näitä varoja ei sovelleta näihin uudelleenkoulutuksiin. Täällä on asioita, että, joita pitää uudestaan vielä tarkentaa, se on aivan varmaa. Ja nimenomaan siinä tarkoituksessa, että varmistetaan se, mihin herra Bokroskin äsken viittasi, että kun huonosti käytetään resursseja, niin, niin sellaista ei saisi siis tapahtua. On myöskin korostettava sitä, että välineet ovat tavoitteeltaan sellaisia, että kaikki toimet, joilla voidaan lyhentää rahaston varojen käyttöönottoa, ovat ähm, hyviä, koska hätätilanteisiinhan tällä vastataan ja kun hätätilannetta ryhdytään korjaamaan, niin se täytyy tapahtua mahdollisimman nopeasti. Kaikki ne toimet, joita herra Portas tässä on ehdottanut, ovat hyviä. Vielä viimeinen mielestäni tärkeä asia on se, että väliaikainen ohjelman käyttäminen – Esimerkiksi se, että jatkettaisiin tätä rahoituskauden loppuun eli 2013 se, että käydään tätä muuttamaan, minun mielestäni se ei olisi niinkään hyvä ajatus. Silloin kun uusista rahoitusnäkymistä sovitaan ja neuvotellaan, niin, niin silloin pitäisi miettiä myöskin rakennerahastojen rakenteita – Eli samoin seuraavalle ohjelmointikaudelle voitaisiin tehdä muutoksia ja silloin voitaisiin katsoa myöskin sitä, että minkälaisia toimia on globalisaatiorahastosta rahoitettu ja kuinka tämä kaikki sitten yhdessä toimii. Kiitoksia. Herta Tryppel seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin, että katsottaisiin etuja ja haittoja, uh, jotka liittyvät tähän globalisaatiorahastoon. Barroso uh, tämän keksi suuren eurooppalaisten johtajien konferenssin yhteydessä. Kyseessä oli selvästikin kriisinhallintamekanismi, joka sai täten poliittista näkyvyyttä. Tämä ikään kuin Barroson baby, jota parlamentti tuki. Poliittinen näkyvyys oli selkeä etu hankkeen takana tuohon. Tätä ei pidä aliarvioida, koska tiedän, että kun poliittisella areenalla toimitaan ja poliittista peliä perataan, niin näkyvyys on tärkeä seikka. Minun mielestäni tämä on ikään kuin poliittinen väline, jossa on sekä hyvät että huonot puolensa. Ja haluaisin oikeastaan palata saman keskustelun, jota käytiin tänään Sidonian kanssa. Mitä haluan, halutaan muuttaa poliittista ajattelutapaa, kun on kyse koulutuksesta, pehmeistä, ikään kuin pehmeistä tietotaitokysymyksistä ja 2020 strategiasta, niin kyse on siitä, että nyt on todellakin kyse tulevista sijoituksista, sijoituksista tulevaisuuteen. Ja voimme argumentoida, että on tärkeämpää sijoittaa opiskelijoihin ja lapsiin ja elinikäiseen oppimiseen sen sijaan, että otetaan tällaisia ikään kuin virran alajuoksun toimia vain käyttöön kun ihmisten työllistettävyyttä pyritään parantamaan, niin ehkä tämä on tärkeämpää um, kuin se, että keskitytään juuri tämän tyyppisen välineeseen, josta nyt puhutaan. Sen vuoksi, vaikka näkyvyysargumentti onkin hyvä. Olemassa myöskin hyviä argumentteja sen puolesta, että tämä pitäisi kestonsa osalta rajoittaa johonkin tiettyyn aikaan saakka ja paremmin keskittyä koulutus- ja rakennerahasto puolen toimiin sen varmistamiseksi, että EU yhdessä jäsenvaltioiden kanssa todellakin sijoittaisivat enemmän näihin kysymyksiin, koska kyse on siitä, mihin kannattaa tulevaisuutta silmällä pitäen sijoittaa. Niin täytyy satsata. Meidän pitäisi ottaa opiksi niistä heikkouksista, joita tähän instrumenttiin liittyy. Rakennerahastot elinikään oppiminen, tässä on kuitenkin etusijalla. Kiitoksia sitten herra Dahden. Merci, président. Je dirais pour... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa sosiaali, sosialistien puolesta, että nämä näkemykset, jotka esittelijä Portas otti esille, ovat eh, ihan keskusteltavia asioita ja puheenjohtaja veti hyvin yhteen tämän problematiikan. Ajatus eh, keskeinen ajatus on se, että pidämmekö tämän välineen voimassa vai emme. Meidän on pakko todeta, että tämä väline, jolla on hyvin erityispiirteensä juuri tässä koulutuksen tukemisessa, sehän on kehittynyt tässä vuosien varrella ja se, sitä on muuteltu nyt sitten havaitsemme, että se on erittäin suosittu väline. Me näemme sen kentällä, että näin on tapahtunut. Me ajattelemme myöskin, että tällaisen välineen hyödyllisyys ja se, kuinka tätä käytetään sosiaalirahaston kanssa yhdessä ja miten nämä asiat nivoutuvat yhteen, niin kaikkea tätä on mietittävä tässä on metafora, että, että mm, niin kuin sairaalaan metafora, että kyllähän aina sairaalaa tarvitaan riippumatta siitä, kuinka hyvä terveydenhoito e- muuten on. Eli tämä on hyödyllinen. Tätä, tämä pitää säilyttää, mutta täydellinenhän se ei ole. Kokemus on osoittanut, että sitä on kehitettävä ja tehtävä tarkemmaksi. Se pitää saada ulottuville, enemmän ulottuville. Erityisesti ajattelen tässä niitä alueita, joiden yritysten rakenne on lähinnä PK-sektorilla. Ja jos tätä käytetään, niin silloin pitää toimia aina nopeasti. Se on asia, joka täällä on ilmaistu esittelijänkin sanoin. Myöskin työllisyysvaliokunnan valmistelija tähän viittasi. Eli menettelyjä pitää nopeuttaa ja ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet. Kun ajattelemme minkä tyyppistä apua tästä rahastosta maksetaan. Sehän on yksilöllistä apua ja työmarkkinaosapuolet e, ovat juuri ne, jotka tietävät, mikä se tarve siellä kentällä tarkkaan sanoen on. Pitää pystyä myöskin ennakoimaan kriisivaiheita. No, saatavuus, rahan saatavuus, nopeus, työmarkkinaosapuolten mukaan vetäminen – se on se, mitä meidän ryhmämme, sosialistit ja demokraatit, haluavat. Me tulemme osallistumaan tähän työhön. Merci, mon cher collègue. Euh, monsieur Surian. Kiitoksia, herra Surian. Köszönöm, elnök úr. E, figyelve ezt a vitát, úgy érzem, hogy a mi bizottság... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun kuuntelin tätä keskustelua, niin tuli siellä mielikuva, että meidän valiokuntamme todellakin osoittaa, että emme ole asiantuntijoita pelkästään budjettikysymyksissä, vaan myöskin rahastojen käytön suhteen. Joten on hienoa, että tätä keskustelua on käyty juuri tässä valossa. Tämä on erittäin rikasta, syvällistä keskustelua. Tämä on kuitenkin joitakin ajatuksia, joihin en voi täysin yhtyä. En usko, että on olemassa riski tai vaara, että yritykset haluavat käyttää näitä varoja hyväkseen, pyrkiä hyötymään niistä. En usko, että yhtäkään senttiä on mennyt yritysten omiin taskuihin, koska nämä rahat todellakin pyritään käyttämään niin, että parannetaan työntekijöiden sosiaaliturvaa, työntekijöiden, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Oli miten oli, voidaan esittää kysymys, kys, eräs kysymys, nimittäin se, kuinka Euroopan unionin tulisi, tulisi hoitaa tämä ongelma, koska ei periaatteessa Euroopan unionin tehtävälle hoitaa jälkipyykkiä sitten, kun ihmisiä on irtisanottu, vaan pikemminkin jäsenvaltioiden kuuluu hoitaa asiat kuntoon. Siitä huolimatta on aivan oikein, ja kohtuudesta, että kun on kyse valtavista joukko irtisanomisista, niin tällaisessa tapauksessa varastosta tai rahastosta voidaan antaa rahaa ongelmien hoitoon, mutta meidän täytyy keskittää toimemme sellaisille alueille, joilla kyse on Euroopan unionin hajuudelta Euroopan unionin tasolta katsottuna laajamittaisista ongelmista, ei muun avun korvaavana toiminnan, vaan lisänä muulle avulle. Jo heti alusta pitäen, kun päätettiin laatia tämä globalisaation rahasto, esitettiin parlamentikin puolelle kysymys, onko tämä nyt paras mahdollinen ajatus, eikö jäsenvaltioiden pitäisi pikemminkin toimia. Niin. Ja tarkasteltiin myöskin näitä kynnysarvoja. Nyt äh, haluaisin äh, viitata suomalaisen kollegan kertomukseen. Tämä liittyy suomalaiseen tehtaaseen ja sen avun pyyntöön. Minä olen pohtinut myöskin budjettipuolta tämän rahaston osalta. Euh, Me olemme suurin piirtein euh, nyt vuoden välissä rahoitusnäkymiä rahoituskautta. Kyse on 500 miljoonasta eurosta. Kuinka tämä raha sitten motivisoidaan? Miten se kannattaa käyttää hyväksi? Euh, ja keskustelun jälkeen euh, uskon, että yhä useampi meistä sanoo, että euh, tästä rahastosta pitää tehdä pysyvämpikin toimintatapa. Kuitenkin työmenetelmiä pitäisi muuttaa. Kuinka sitten voidaan rahoitusnäkymiin saada riittävästi rahoitusta tätä hanketta varten. Tämä on sektorin kysymys euh, henkilökohtaisesti. Euh, Minä kannattaisin sitä, euh, että pidetään tätä rahastoa yllä tulevissakin rahoitusnäkymissä, mutta sen toimintatapoja pitäisi muuttaa. Se pitää muuttaa aivan uuteen uskoon. Työmenetelmä täytyy muokata aivan uudenlaiseksi. Tietysti on hyviä ja huonoja puolia siinä, kun halutaan tämä globalisaatiorahasto tavallaan yhdistää eurooppalaisen sosiaalirahastoon, kun näiden välistä yhteistyötä tarkastellaan vaikka niiden keskeistä riippuvuutta, niin tässä on ongelmia, hyviä ja huonoja puolia. Me tarvitsisimme lisää budjettiin hoitaaksemme asiat kuntoon. Ehkä tar- täytyisi luoda jonkinlainen linkki meidän talousarviomme jo tässä vaiheessa, mutta kuinka tämä sitten hoidetaan käytännössä juridisesti katsottuna? Tämä meillä on niin yksinkertainen asia, koska meidän velvollisuutemme on todellakin pistää täytäntöön sitä oikeudesta perusta, joka meillä tällä hetkellä on. Sitä meidän täytyy noudattaa. Uskon, että valiokuntamme kyllä löytää ratkaisun siihen, miten tästä rahastosta saadaan tarvittavat rahat liikkeelle. Joten meidän täytyy pohtia tätä ongelmaa. Ja hinnalla vielä hyvänsä täytyy pitää yllä ja olemassa oleva tämä linkki, talousarvio. Tietystikin voitaisiin laskentoja suorittaa hieman eri tavalla. Ehkä voitaisiin pohtia tätä asiaa vielä muutaman viikon ajan ennen kuin annetaan lisätalousarvio numero neljä. Ja sitten voitaisiin todellakin saada nämä globalisaatiorahaston varata liikkeelle niin kuin edellisenkin vuosina tätä rahasta on käytetty hyväksi. Tämä on yksi ratkaisu pohtividenkin aikaa. Tässä vaiheessa kuitenkin kiittäisin henkilökohtaisesti esittelijää hänen tekemästään työstä ja toivon todella, että uusia ajatuksia vielä syntyy tämän keskustelun aikana. Ja jotakin tarkistuksia voidaan varmaan myöskin jättää vielä. Ich möchte schon auch, wie das die Frau Trüppel getan hat, nochmal an die Gründung des EG minä haluaisin vielä muistuttaa siitä, miten tämä globalisaatiorahasto syntyi. Niin, siis tämä nyt suunniteltiin sillä tavalla e, ja kuitenkin tilanne on nyt aivan erilainen kuin mitä alun perin siihen ajateltiin. Jos me globaalisaatiorahaston olemme ottaneet budjettiin, emmekä sitten sitä muista, niin saa käsiteltyä, niin silloin se on hyvin se on vaarallista. Jos me rahoitamme asioita, joita emme tarvitse, ja sitten jos tulee uusia rahastoja, niin täytyy miettiä, kuinka tarpeellisia ne ovat. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että pitää miettiä, että me anna vääriä kannustimia pitää maailman pankki on laatinut ranking-listan ja tarkastellut tilannetta. Siellä on maat, jotka tekevät bisnestä. Ja siellä muun muassa on Kreikka paikalla yhdeksän. Ja muut, jotka ovat saaneet rahaa, siis 109 sijalla. Eli siis kaiken perusteella niin ei pidä sellaisia maita tukea, jotka eivät laadi optimaalisia olosuhteita. Tässä pitäisi olla hätäapu kyseessä, eikä sellainen, että kehittymiskelvottomille hankkeille luomme tällaisen pitkäaikaisen välineen. Merci. Dernier orateur, Barbara. Kiitoksia. Viimeisenä sitten Barbara Mattea vielä tässä keskustelussa. Allora, anzitutto mi scuso per essere... Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin pahoittelen, että tulin paikalle myöhässä. Ennen kaikkea pyydän anteeksi herra Portasilta, koska en voinut kuulla häntä. Minä kuuntelin näitä muita puheenvuoroja ja niiden osalta voin kyllä todeta, että on aivan totta. Epäilyksiä on paljon ja monet kollegat ovat tuoneet myös esille meidän näkökulmiamme. Aivan kuten Rova Trypel totesi, tämä rahasto luotiin, koska sen takana oli sen Barroson poliittinen ajatus. No nyt keskustellaan tämän rahaston merkityksestä. Ja vaikka tämä rahasto luotiinkin ö, ilman, että siellä oli paljon näkyvyyttä, niin nyt siitä on tullut tärkeää ja meidän täytyisi hieman pohtia sitä, mitä jotkut kollegat ovat tuoneet esille. Eli pitäisikö tästä rahastosta pitää kiinni? Minä kuulun niihin, joiden mielestä tämä rahasto on äärimmäisen hyödyllinen, joten minä en todellakaan puolla siitä, että rahaston toiminta lopetettaisiin. Ensinnäkin haluaisin tässä kiittää ja onnitella herra Portesia, koska hänen mietintönsä on hyvin yksityiskohtainen, niin siinä on mukana paljon lukuja ja paljon tietoa, joka on välttämätöntä ja hyödyllistä. Ennen kaikkea kun ajatellaan rahaston täytäntöönpanoa muutaman viimeisen vuoden aikana, eli toten vuosina 2007-2010. Esittelijä toi esille useita ongelmia, jotka liittyvät itse rahaston käyttöön. Jotta voitaisiin parantaa tätä rahastoa, niin mitä hyödyllisiä ajatuksia ilmassa on? Ensinnäkin tarkastelin tätä asiaa yksityiskohtaisesti ja haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan tär- tärkeään kohtaan tässä. Olemme kaikki varmaan yhtä mieltä kohdassa viisi, eli menettelytapoja pitäisi nopeuttaa. Sen välillä, kun jäsenvaltio hakemuksen esittää ja kun varat sitten tulevat käyttöön. Minä puolan sitä, että jäsenvaltiot valmistelevat tätä hakemusta heti, kun ilmoitetaan, että irti, joku irtisanominen tapahtuu, eikä vasta sitten, kun se on jo tapahtunut. Jäsenvaltiot voivat esittää tämän hakemuksen omalla kielellään ja yhdellä työkielellä. Ja tämän lisäksi pitäisi myös vahvistaa henkilökuntaa, jotta voitaisiin käsitellä nämä hakemukset. Tämän lisäksi esittelijä mainitsi tarpeen kunnioittaa tätä kahden viikon määräaikaa päätöksen tekemisestä ja äh, rahoitusmaksun maksamisesta. Minä puolen sitä, mutta minun mielestäni komission pitäisi yrittää tässä lyhentää sitä aikaa, joka sillä menee hakemusten käsittelyyn. Komissio äh, tarkastelee nyt enemmän hakemuksia ja jotkut näistä hakemuksista on lähetetty jo kymmenen kuukautta sitten, eikä tällaista nyt voida hyväksyä. Sitten kohta kuusi. Haluaisin keskittyä tähän. Minä puolan mahdollisuutta tarkastella tätä komission pyyntöä sen jälkeen, kun on saatu nämä asiakirjat. Kohta G11, niin tämän mukaisesti olen sitä mieltä, että budjettiviranomaiset, Euroopan parlamentti ja neuvosto, niillä pitäisi edelleen olla kontrolli rahaston varojen vapauttamisesta. Tämä on tärkeä osa tätä menettelyä ja monet kollegat ovat varmaan yhtä mieltä tästä. 2011-2013 vuosille otetaan myös talouskriisi syyksi rahaston ö, käyttämiseen. Minä en puolla tätä yhteisrahoitusta 75 prosentin osalta, koska tämä tarkoittaisi sitten sitä, että kuilu Euroopan sosiaalirahastoon tämä pienenisi tämä kuilu sosiaalirahaston ja globalisaation rahaston välillä. Näiden rahastojen pitäisi pysyä itsenäisenä, joten minä vastustan tätä 75 prosentin yhteisrahoitusta. Sitten lopuksi vielä tähän kohtaan yhdeksän. Olen erittäin iloinen siitä, että esittelijä on ottanut omaan mietintöönsä mukaan mahdollisuuden tehdä tästä rahastosta rakennerahasto. Minä olen yhtä mieltä siitä, että voitaisiin pitää pikkuruinen ovi tässä nyt avoinna sen osalta, että globalisaatiorahastosta tulisi pysyvä rahasto. Mutta ehdotan, että meidän pitäisi tästä vielä keskustella uudemman kerran. Ja seuraavassa rahoitusnäkymien väliaikaisessa valiokunnassa. Meillä on tässä vielä hieman aikaa jäljellä ennen kuin tästä asiasta nyt päätös tehdään. Määräaika tarkistuksille on 24. kesäkuuta Joten me voimme vielä pohtia ja keskustella näistä avainkysymyksistä. Ja näinpä ne kol- niille kollegoille, jotka ovat hieman skeptisiä, heille voidaan korostaa tämän rahaston hyödyllisyyttä. Lopuksi, niin kuin usean otteeseen on toistettukin, meidän täytyy muistaa rahaston näkyvyys, näkyvyyden merkitys. Minä voin taata teille, että kovinkaan monet Italiassa eivät tunne tätä rahastoa, mutta monessa muussa jäsenvaltiossa tätä rahastoa ei tunne ihan tasan tarkkaan kukaan. Ikävää, että se oli niin tunnettu kaikissa maissa, huolimatta siitä, että varmaan olisikin erittäin hyvä äänitorvi tälläkin asialle. Nyt olemme saaneet päätöksen tämän erittäin mielenkiintoisen näkemysten vaihdon, jossa tuli esiin monia seikkoja, joista olemme yhtä mieltä, mutta seikkoista on myöskin eri mieltä. Euh, Meidän täytyy hieman syventää vielä tätä keskustelua jatkossa. Kaksi viimeistä euh, huomiota vielä omalta osaltani. Ensinnäkin, tämä on erittäin hyvä pohja tulevaisuutta silmällä pitäen ja tulevia kannanottoja varten. Nyt on interventiotekniikka saatu sijoittua hieman paremmaksi ja diagnoosi, joka voidaan tehdä jokaisesta tapauksesta, mitä on kymmenkunta suurin piirtein, nyt osoittaa, mitä puutteita järjestelmän sisällä vielä on esimerkiksi tämä vertauskuva, että toisaalta on kyse ensiavusta ja toisaalta jatkohoidosta. Tämä on kyse todellakin tällaisesta hätäavusta, ensiavusta. Kaikki, joita olet saaneet riittävää koulutusta esimerkiksi, eivätkä mukautuneet esimerkiksi euh, uuteen lääketieteeseen. Kyse on ikään kuin lääketieteen kanteista osittain. Mikä tämä kuva terveyskuvaa voidaan käyttää? Tehtäisikö tässä euh, sitten pysyvä osa eurooppalaista euh, tukitoimintaa? Tämäkin kysymys on herännyt Juuri näiden kokemusten pohjalta voidaan pohtia tämän rahaston jatkoa. Niin kuin Barbara Matera lopuksi totesi ja monet muutkin teistä euh, totesivat mukaan Otarava Trippel ja myöskin esittäjä tietystikin, niin plusieurs autres orateurs, notamment M. Äh, äh, totesivat, että miksi Euroopan unioni puuttuu tällaisiin seikkoihin ylipäänsä. Siinäpä kysymys. Toden totta, kyse on ohjelmasta, jonka tarkoituksena on antaa poliittista näkyvyyttä EUlle. Tämä on poliittinen hanke. Tämän avulla pystytään osoittamaan solidaarisuutta unionin puolelta. Autetaan kärsiviä ihmisiä Osoitetaan, että apua saa ennen muuta jäsenvaltiolta, paikallistasolta ja aluetasolta, mutta myöskin Euroopan unioni on teitä varten valmistettu auttamaan auttamassa teidän perhettänne, osoittamassa solidaarisuutta. Suuri ongelma, joka meillä on edessämme, on se, että tämä solidaarisuuden osoitus edellyttää sitä, että voidaan ainakin noudattaa yhtä seuraavasta ehdoista. Ensimmäinen ehto on tietystikin on se, että rahaa täytyy olla käytettävissä. Sitten Näitä meillä ei ole. Raha ei ole. Tosiaan toinen ehto, tehdytys on se, että pystytään de se montrer généreux avec l'argent des autres. Tässä nyt antamaan toisten rahoja sitten eteenpäin EUn nimissä. Esimerkiksi amerikkalaiset ystävät ovat tästä äärimmäinen esimerkki. Euroopan unioni antaa rahaa käyttöön ja amerikkalainen johtaja tulee paikan päälle ja sitten pistää Amerikan lipun tämän avustusohjelman päälle. Amerikasta näkyvyyttä. Tätä tapahtuu kaikilla maailmassa. Lissabonin sopimuksen myötä nyt meilläkin oma lippumme, jonka voimme pystyttää, mutta lippu on Brysselissä toimistossa ovien ovien takana. Tämä on poliittinen hanke ennen muuta, poliittinen ohjelma tämän termin varsinaisessa merkityksessään, hyvässä merkityksessä. Nyt elämme kriisin aikoja. Nyt on nyt tämän tärkeä hetki osoittaa solidarisuutta Euroopan tasolta käsin. Valitettavasti meillä ei ole rahaa. Mikäli rahoitusmarkkinat epäilevät meidän solidarisuuskykyämme, Mikäli yksikään jäsenvaltio joutuu vaikeisiin ongelmiin, vakaviin ongelmiin, nythän on nähty, miten on voitu löytää ratkaisemisen Kreikan ongelmaan. Ja tämä johtuu kaikki siitä, että meillä on yhteinen talousarvio, taikka kaikki perustuvat yhteinen talousarvio, joka on uskottava, riittävän suuri. Meidän täytyy osoittaa, että me olemme solidaarisia. Tämä on edellytyksenä sille että se voinut osoittaa nimittäin se, että on rahaa, mikä olisi kymmenen kertaa suurempi budjetti, on tämmöisen paljon helpompaa. Esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan rahoitusnäkymien välitarkistuksesta, tarkastellaan vahvuutta muuttaa rahoitusnäkymien puolivälissä, niin nämä seikat liittyvät tähän kaikkeen. Euh, Tällä välin me olemme pyrkineet mukauttamaan nyt menettelyitä ja pyrkineet löytämään maksimimäärän poliittisia hyötyjä, jotka liittyvät tähän toimintaan. Kyse on suuren luokan euh, asioista. Ehkä esittelijä, mutta ehkä Elisabeth euh, voi puhua ensin ja sitten esittelijä vastaan jälkeensä rouva. Työllisyysvaliokunnan esittelijä siis aloittaa. President, euh, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les... Minä kuuntelin hyvin kiinnostuneena kollegojen näkemyksiä. Ja haluaisin yhteen asiaan palata. Kyllä tämä on tällainen hätätilanne eh, menettely ja me tarvitsemme tätä poliittista näkyvyyttä. Tällainen eh, hätäohjelma, niin se on todellakin huolehdittava siinä työntekijöiden työllistettävyydestä. Se onkin syy, miksi tai siis tämän vuoksi ei tietenkään jätetä muita eurooppalaisia politiikkoja huomiotta, jotka on perustettu, jotka ovat myös mukana Lissabonin strategiassa 2020. Tarkoituksena on saada työntekijät koulutetuiksi tasaisin väliajoin, jotta tuottavuus paranisi. Ja mitä sitten vielä tarvitaan näihin lisätoimenpiteisiin, jotta kriisistä päästäisiin? Näitä politiikkaa pitää noudattaa. Meillä on peruspolitiikka ja sitten meillä on tällainen hätätilanteiden politiikka. Koulutuksessa, koulutus on juuri sellainen sektori, jolla tätä tarvitaan. No mitä sitten yksilöllisyys? Erityisesti koulutus ja erityisesti täydennyskoulutus ovat sellaisia asioita, joissa pitää yksilölliset ratkaisut olla tarjota. Tällainen yleinen massolle tarkoitettu politiikka ei millään täytä tehtävänsä. Valmiit ohjelmat, niitä me tietenkin tarvitsemme. Me haluamme, tarvitsemme esimerkiksi ompelijoita, ja heitä täytyy sitten auttaa, kun tulee tällaisia väliaikaisia vaikeita kausia. Mitä sitten ne epäilykset, jotka saattavat eh, syntyä täällä meidän joukossamme? Minä olen seurannut kaikkia asioita, jotka liittyvät globalisaation rahastoon alusta lähtien. Ja minä vakuutan ja eh, voin vakuuttaa hyvin monia osapuolia siitä, että työryhmä on tehnyt oikein hyvää, syvältä luotaavaa työtä. Kuten puheenjohtaja sanoi, olemme tästä oppineet paljon. No, esittelijä Portasin kanssa me katsomme tätä kehittymistä ja puhumme rahaston muuttumisesta ja se perustuu nimenomaan tämän ryhmän työhön, mutta se perustuu myös siihen, mitä kentällä tehdään – ja niihin johtopäätöksiin, joita asioista on tehty. Tässä hengessä työllisyysvaliokunta on laatinut lausuntonsa. Sitten katsomme, kuinka kompromisseja löydetään. Hyvin paljon yhdenmukaisuutta on, on kuitenkin meidän näkemyksissämme eh, tähän mietintöön nähden, jonka Miguel Portas on laatinut. Kiitoksia, että minä olen saanut osallistua tähän iltapäivän kokoukseen. Kiitoksia kollegamme. Kiitoksia läsnäolostanne ja kommenteistanne. Sitten esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Mohan Chantieria hyvästä yhteistyöstä, kun valmistelin tätä mietintöä ja kun hän valmisteli työ, työllisyysvaliokunnan lausuntoa. Minä voin allekirjoittaa monet näistä johtopäätöksistä, joita tässä lausunnossa on. Eritoten kun otetaan huomioon työllisyysvaliokunnan työryhmässä saatu kokemus tämän rahaston konkreettisesta toiminnasta. Vaikka olinkin itse enemmän tässä syventynyt talousarviokysymyksiin, joka nyt on aivan selvä asia, kun teen tätä lietintöä, mietintöä tähän valiokuntaan. Puheenjohtaja Lamassu esitti erittäin mielenkiintoisen kysymyksen ensimmäisessä puheenvuorossaan. Euroopan sosiaalirahaston ei pitäisi palvella samaa asiaa kuin Euroopan globalisaatiorahasto? Tämä on aivan tähdellinen kysymys. Se keskustelun tason, jota täällä on nähty Euroopan globalisaatiorahastosta, niin on sellaista keskustelua, jota emme varmaankaan onnistuisi käymään 27 eurooppalaisesta sosiaalirahastosta. Niistähän on paljon enemmän kokemusta, mutta ne ovat kaikki jäsenvaltion tasolla. Eri eurooppalaisten sosiaalirahastojen välillä on paljon epätasapainoa. Ei niitä voi redusoida yhdeksi ainoaksi keskusteluksi, niin kuin käymme yhteen ainoa keskustelua tästä globalisaatiorahastosta. Ja nimenomaan tämän vuoksi toteaisin pitää mielessä puheenjohtajan kysymyksen. Hän oli aivan oikeassa tässä, mutta tämä on yksi niistä tilanteista, joissa paras on hyvän vihollinen. Tämä on sellainen ö, sanonta, jota me käytämme portugalissa, en tiedä miten muissa kielissä tämä nyt on. Mutta jos tämä globalisaatio rahasto nyt vesitettäisiin ja se sulautettaisiin 27 eurooppalaiseen sosiaalirahastoon, niin emme me saisi tässä enempää varoja tässä kuitenkaan, koska meillä ei olisi mitään takuita siitä, että joukkoirtisanomisesta kärsinyt henkilö saisi paremman kohtelun näissä ohjelmissa jokaisen jäsenvaltion tasolla kuin Euroopan globalisaatiorahaston kautta, jos Euroopan unioni voi suoraan puuttua asiaan. Niin minun mielestäni tämä rahasto on laadun takuu siinä vaiheessa, kun irtisanottu työntekijä halutaan takaisin työmarkkinoille. Tämä on tiettyjä työntekijöitä varten suunniteltu, ei kaikkia varten, vaan siis nimenomaan niitä varten, jotka ovat suurissa yrityksissä kärsineet joko irtisanomisista tai pienillä rajoitetuilla alueilla, joissa talouskriisin takia on tapahtunut työmarkkinoilla vakavia häiriöitä. Ja seuraavaksi sitten Helga Trypelille. Meidän pitää aina analysoida, kun haluamme pitää kiinni rahastosta tai lopettaa sen. Meidän täytyy miettiä, mitä mahdollisuuksia se tuo ja miten paljon se maksaa. Ja tässä tapauksessa tämä ei ole mitenkään positiivinen asia, jos tämä lopetetaan. Vaikka rahasto on saanut niin hyviä kuin huonojakin tuloksia, joskus on aivan epäonnistumisiakin nähty, mutta täytyy huomata, että tässä on jälleen yksi ero verrattuna globaali raha, globalisaatiorahastoon ja sosiaalirahastoon. Euroopan unionilla on paljon paremmat mahdollisuudet valvoa varojen käyttöä käyttöä, kun eri hakijat esittävät hakemuksia. Paljon enemmän valvontavaltaa kuin näissä monivuotisissa ohjelmissa sosiaalirahaston tasolla eri jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että varojen hukkaaminen tai väärä käyttö on paljon valvotumpaa Euroopan globalisaatiossa, globalisaatiorahastossa kuin 27 sosiaalirahastossa. Ja sitten kollega Bokusilta erittäin mielenkiintoinen huomio, joka liittyy tähän. Ei tässä ole kysymys siitä, että rahaa heitetään kankkulan kaivoon, koska nämä varat voi ö, periä takaisin, jos niitä on käytetty väärin. Nämä eivät ole kankulan kaivoon heitettyjä varoja, <laughs> ne eivät tule talousarviosta. Ne ovat talousarvion ulkopuolelta. Tämä on nämä ovat varoja, jotka on käytetty ja joita nyt uudelleen käytetään vanhoista talousarvioista. Tiukasti sanottuna siis kysymys ei ole rahoista, joita heitetään ikkunasta ulos, paitsi jos ajatellaan niitä varoja, joita ei ole palautettu jäsenvaltioille, vaan ne on siirretty muihin budjettikohtiin. Sitten sitten yksi tärkeä huomio vielä, kollega Garriga toi tämän esille, eli subsidiariteettiongelma. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä työllisyys- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. Tämä on aivan todellinen ongelma. Mutta tämä rahasto ei ole mikään pakollinen rahasto. Ei kaikkien jäsenvaltioiden ole pakko käyttää sitä, vain ne jäsenvaltiot, jotka haluavat, voivat sitä käyttää. Näin ollen tämä rahasto on täydentävä. Se täydentää jäsenvaltioiden suvereniteettioikeutta työllisyyspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa. Ei tässä ole kysymys pakollisesta velvoittavasta rahastosta ja sitä paitsi tämä on vielä rahasto, joka toimii vain ja ainoastaan silloin, kun jäsenvaltio pyytää sitä ja kun sillä on konkreettinen asia, johon se tarvitsee apua tämän rahaston, se ei voi olla eikä sen pitäisi olla pysyvä rahasto, koska sehän on rahasto, jolla tuetaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Tämä on totta ja ei ole totta. Solidarisuusrahasto, joka ei ole rahasto, joka meillä on, sekin vastaa poikkeuksellisen tilanteisiin. Ajatellaan nyt vaikka maanjäristystä tai tsunamia ja niin edelleen. On aivan korrekti, että meillä on solidaarisuusrahasto. Kun tapahtuu tsunami, niin sittenpä mietitään, että millä tavalla varoja jaetaan. Mutta joukkoirtisanomiset ovat tällainen pysyvä poikkeuksellinen tilanne. Yksi hakemus per viikko tulee Joten tässä nyt ei de facto olla tällaisessa epätoivoisessa tilanteessa, vaan tämä on rakenteellinen tilanne. Euroopan unionin täytyy todella valmistautua rakenteelliseen työttömyyteen. Ja yksi näistä työttömyyden luojista on, ovat nämä joukko irtisanomiset. Ja tämä tulee jatkumaan, vaikka taloudellinen tilanne paranisikin. Ja minun mielestäni tämä tilanne, jolla valitet, jossa valitettavasti ei ole mitään poikkeuksellista, tämän rahaston täytyy olemassa, olla olemassa. kollega Helga on aivan oikeassa, kun hän totesi, että kenties tässä nyt paremmin voitaisiin toimia. Toisin sanoen voitaisiin sovittaa yhteen paremmin muita ohjelmia. No, Minulla on vain vuosi kokemusta budjettivaliokunnasta. Ei, samaa kokemusta kuin joilla, joillakin täällä, jotka ovat olleet 20 vuotta tässä valiokunnassa. He tietävät, millä tavalla talousarviota vuosien varrella rakennetaan. Mutta on aivan totta, että ohjelmien välillähän on koordinaatio ongelmia, kun niitä sovelletaan eri alueilla. Nämä eroavaisuudet, ongelmat ovat valtaisia ja sitten jokaisen alueen, jokaisen maan pitää miettiä, millä tavalla ohjelmat saadaan sovitettua yhteen. Mutta meillä ei ole yhtä ainutta ohjelmaa jollakin alueella, vaan on useita. Minä en halua tästä tätä sotkea nyt globalisaation rahasto. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me annamme kapasiteettia elinikäisen oppimisen mahdollisuuden kansalaisillemme. Tämä on toinen ongelma. Tämä on tällainen kokeellinen ö, ohjelma, hyvin konkreettisia tapahtumia varten, jotka nyt valitettavasti ovat erittäin pysyviä tapahtumia. Nämä ovat tällaisia käytännön kokemuksia. Tämä keskustelu oli mielestäni erittäin, erittäin hyvä. Ja tuota kollega toi esille tämän kysymyksen näistä terveyspalveluista ja ö, sairaaloista. Ja nyt me olemme enemmän tässä ensiapupuolella. Sosiaalirahasto ja kestävän kehityksen ohjelmat ovat paljon enemmän tuolla sairaalatoiminnan puolella. Molemmat tasot ovat välttämättömiä. Sanoisinpa seuraavaa. Vuodesta 2013 lähtien, jos meillä ei ole rohkeutta tehdä tästä rahastosta pysyvää, niin täytyy sanoa, että talousarviovalvonta tulee olemaan aina vain hankalampaa. Ja kuka sitten haluaakin valvoa niitä varoja, joita on investoitu irtisanottuihin työntekijöihin, niin hänen etujensa mukana on budjetisoida ja saada tämän budjetin sisään tällainen rahasto, jotta sitä voidaan valvoa. Muuten se tilanne ei tule palvelemaan kenenkään etua ja se tulee olemaan, rahasto tulee olemaan erittäin raskas. Ja tämä on tyypillisen huono esimerkki talousarvion hoidosta. Kiitoksia. Bien, merci aux deux rapporteurs et à tous les participants. Kiitoksia esittelijälle, että kummallekin esittelijälle ja osallistujille. Keskustelu oli äärimmäisen rikasta. Tarkistusten jättöaika on 24. kesäkuuta kello 18. Työllisyysvaliokunta hyväksyy samana päivänä lausuntonsa ja sitten 13.14. heinäkuuta sitten hyväksymme mietintöluonnoksen mahdollisesti myöskin kompromissitarkistuksia. Äänestys tulee sitten täysistunnossa eteen syyskuun ykkössä täysistuntoviikolla. Kiitoksia paljon. Nyt tähän meni aika paljon aikaa, mutta keskustelu osoitti, että aika on hyvin käytetty, mikä sitä tällä käytetään. Sitten kohta 10, talousarvio 2011. Ivailo Kalsvinne on sen esittelijä hän kertoo nyt ensimmäistä pohdinnoista, jotka liittyvät Euroopan investointipankille annettaviin takuisiin silloin, kun on kyse EUn ulkopuolella otettavista hankkeista. Herra Kalfin, olkaa hyvä. Um, uh, Hyvät kollegat, meidän täytyy nyt ryhtyä tehtävään, joka on seurantaa tuomioistuimen päätöksestä. Kyse on Euroopan investointipankin välitarkistuksesta tai mandaatin puolivälin tarkistuksesta. Kyse myöskin AKT-maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja kotonoon sopimuksen noudattamisesta ylipäänsä EUn ulkopuolisista toimista. Komissio on toimittanut meille jotakin asiakirjoja. Se on raportoinut meille tilanteesta ja viitannut meidän käymämme keskustelun myöhemmin kannattaneen antaa komission edustajalle herra Kaisonille puheenvuoron, että hän voi hieman valottaa vielä näitä komission toimittamia asiakirjoja. Kun me puhumme ei pidä unohtaa eriä, erästä seikkaa. Valmistelussa näitä asiakirjoja komissio käytti hyväkseen kahtalaista lähestymistapaa. Ensinnäkin perustivat viisaiden työryhmän, jota johti Michel Camdessu, Tämä Campbell-Syn työryhmä teki erittäin mielenkiintoisia ja syvällisiä pohdintoja, jotka liittyvät investointipankin toimiin Euroopan unionin ulkopuolella. Työryhmä esitti erittäin mielenkiintoisia ajatuksia, joista varmaan syvällisemminkin puhutaan parlamentissa tuonempana. Toisen asiakirjan tuottivat, taikka tuotti ulkoinen konsultointiyritys. Mitä ongelmia nyt sitten on pystytty määrittelemään, tunnistamaan? kun puhutaan EIPn toimista unionin ulkopuolella. Mitä ongelmia toistaiseksi on ollut näillä alueilla? Ensinnäkin osoittautui, että joskus toimissa on epäjohdonmukaisuutta. Euroopan investointipankki toimii hieman eri suuntaisesti kuin Euroopan unioni pyrkii toimimaan. Euroopan investointipankki on unionin pankki, mutta joskus vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni ei käytä sitä täysimääräisesti hyväkseen ja kaikkia sen instrumentteja eri alueilla. Toinen kritiikin aihe oli se, että kansaisjärjestöjen edustajat Uh, eivät olleet riittävän näkyvässä asemassa. Ja kun uh, puhutaan Euroopan investointipankin uh, kyvystä ja pyrkimyksestä toimia kehityspankkina, niin täytyy muistaa, että se on luotu nimenomaan investointipankiksi, koska se on sen kaikkein vahvinta osaamisaluetta. Kuitenkin siihen kohdistuu odotuksia, muitakin odotuksia on toivottu, että se voisi noudattaa kehityspuolen kriteereitä. Tämä meidänkin olettamuksemme ja toiveemme. Tässä suhteessa on esitetty joitakin huolia. Euroopan yhteisö, eri sidosryhmät ovat puuttaneet juuri tähän kriteeripuoleen. Lisäksi on puhuttu eri välineiden käytöstä eri alueilla katsottiin, että johdonmukaisuutta ei välttämättä ollut aina Euroopan investointipankin instrumenttiin ja toisaalta EU-politiikan välillä. Niitä eivät aina käsi kädessä tässä suuntaisesti. Lisäksi otettiin esiin Euroopan investointipankin rahastojen varausten käyttö. Katsottiin, että Euroopan investointipankki voi toimia Euroopan unionin ulkopuolisilla alueilla – investointien tekijänä sitten myöhemmin vasta otettiin tämä kehityspoliittinen puoli mukaan tavoitteeksi. Joskus on havaittu, että Euroopan investointipankki käyttää varoja sellaisella tavalla, että se ei pysty välttämättä vastaamaan kehityspuolen tavoitteisiin ja odotuksiin. Tietystikin Euroopan investointipankki pyrkii investoimaan eurooppalaisten yritystenkin etujen nimissä investointitoimintaa kehitysmaissa. Lisäksi on puhuttu tasapainosta pankkipuolen motiiveiden ja toisaalta poliittisten intressien välisestä tasapainosta. Joitakin epäkohtia on otettu esiin. Euroopan investointipankin toiminnassa on tiettyjä rajoitteita. Sehän on pankki, joten ensinnäkin se täytyy noudattaa niitä vaatimuksia tai ehtoja, jotka kohdistuvat pankkien toimintaan. Ja lopuksi vielä voisin mainita jotakin muita tärkeitä seikkoja, jotka tulivat esiin viime kuukausien aikana. Euroopan investointipankin yhteistyökyky muiden, euro- muiden maailmanlaajuisten rahoituslaitosten kanssa, mukaan luettuna yhteistyö maailmanpankkiryhmän instituutioiden kanssa, ja myöskin Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa tehtävä yhteistyö, sen laina, lain, näiden laitosten lainanantoon mahdollisuudet siten, että niiden toimien välillä syntyy synergiaa. Euroopan investointipankin lainojen vipuvaikutus sitten kasvaa. Tämä on yksi seikka, jota on myöskin pohdittu. Tässä nyt toistaiseksi aikaansaattu luettelo huomioista jotka liittyvät investointipankin mandaatin väliarviointiin. Johtopäätöksenomaisesti voisin todeta, että laajalti katsottuna moniin näihin kysymyksiin ja huoliin jo pystytty vastaamaan. Ja te, lisäksi komissio on ehdottanut, että mandaattia pidentää vuoteen 2013 saakka ja mandaatiin lisätään joitakin elementtejä, jotka mahdollistavat sen, että EP pystyy paremmin vastaamaan niihin toiveisiin ja odotuksiin, jotka siihen kohdistuvat. Mitä sitten on ehdotettu toiminnan parantamiseksi? Ensinnäkin mandaattia aiotaan pidentää vuoden 2013 saakka, EPn mandaattia. Lisäksi 2 miljardia euroa aiotaan vapauttaa varauksista tätä rahaa ei käytetä eri alueiden kesken ohuelti alueisten katsojen alla, vaan pikemminkin tarkoituksena on kohdata nämä kaksi miljardia, miljardia uutta rahaa sellaiseen välineeseen, joka pystytään lisäämään lainan antoa alueille, jotka ovat joutuneet ilmastonmuutoksen vuoksi ongelmiin. Toistaiseksi Euroopan investointipankki on ollut suhteellisen vaatimaton sen toimissa ilmastonmuutosta vastaan, joten tämä 2 miljardia euroa rahaa tulee hyvin voimakkaasti lisäämään juuri EIPn toimia ilmastonmuutostalkoissa. Tämä on erittäin pitkälti Euroopan unioninkin etujen mukainen toiminta-ala. Lisäksi on ehdotettu, että parempaa yhteistyötä tai koordinaatiota luotaisiin EUn politiikan ja Euroopan pankin toimien välille mukaan luettuna luoda takaa toteuttaa korkean tason, se, korkean tason alueisten tavoitteiden sijaan horisontaisia tavoitteita. Lisäksi operatiiviset suuntaviivat pitäisi määritellä kutakin aluetta varten erikseen. Mukaan on tulossa lukuisia uusia maita EIPn tukikelpoisten maiden luetteloon. Tässä suhteessa on tehty lukuisia ehdotuksia, joilla voitaisiin parata EPn kapasiteettia toimia kehitys toimintaa harjoittavana elimenä pankkitoiminnan lisäksi. Komissio on jo tarttunut joihinkin ehdotuksiin. Onko komissio sitten riittävän kunnianhimoinen? Monet ongelmista voitaisiin ratkaista jo ennen vuotta 2013, mutta toisaalta meidän täytyy ottaa huomioon jatkokehitys sitten, mitä investointipankille sitten tapahtuu tuon vuoden jälkeen, kun se toimii EUn ulkopuolella. Missä suhteessa toimintaa voitaisiin sitten parantaa ja tehostaa? Olen varma, että tästä tulee vielä mittava keskustelu parlamentissa. Yksi tapa parantaa toimintaa olisi keskittyä enemmän kehityspuolen tavoitteisiin. Monet kollegat kehitysvaliokunnassa ovat nimenomaan tästä olleet huolissaan. EIPn on tehnyt hyvin paljon työtä, tai pikemminkin on hyvin pitkälti analysoinut ja EIPn tekemään työtä tässä suhteessa. Lisäksi on tehty ehdotus Kamdesyn ehdotu, mietinnön yhteydessä, että toimittaisiin kehityspuolella alihankkijoiden kautta näin, tämä ei tule toteutumaan ennen vuotta 2013, mutta mikäli tuolle, tuohon suuntaan halutaan mennä, niin totta kai tietystikin tähän täytyy valmistautua ennalta ja tätä edustusta täytyy huolellisesti analysoida. Ja tämä on varmasti sellainen kysymys, johon vielä törmätään. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon kustannukset, jotka tällaisista uuden tyyppisistä toimista syntyisivät. Vielä eräs seikka, joka liittyy Kampis Syn raporttiin ja joka kiinnostaa myöskin parlamenttia, on tämä blending-mekanismi, sekoitusmekanismi, mahdollisuus luoda synergiaa eu tukien ja toisaalta EPn lainojen välillä, että nämä toimisivat paremmin yhteistyössä käsi kädessä. Tästä on jotakin esimerkkiä jo joillakin maailman alueilla. Joitakin välineitä on käytetty juuri tällä tavalla, mutta hyvin paljon täytyy vielä tehdä työtä, että voidaan luoda todellisia synergiamekanismeja eri tyyppisten tukitoimien ja EIPn toimien välillä. Entä sitten yhteistyö muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa? Tarkoituksen luoda foorumi, jolla eri instituutiot ja laitokset voivat keskustella ja yhdistää voimansa rahoittaakseen tiettyjä hankkeita. Mutta ajatus on kyllä hyvä, vaikka ajatus onkin hyvä, niin hyvin paljon kysymysmerkkejä tähän liittyy vielä investointipankin puolella on jo myönteisiä kokemuksia tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Tätä voidaan analysoida tarkemmin ja kehittää eteenpäin. Lopuksi vielä koordinointi EIPn toimien ja uuden toimien välillä. Tämän pitäisi olla ehkä tärkeimmässä painopisteasemassa väliraportin yhteydessä. Tilastollisesti katsottuna EIP on toiminut erittäin hyvin esimerkiksi auttaakseen liittymistä edeltävän avun kautta esimerkiksi Aasian puolella ja Venäjän kanssa on tehty erilaista yhteistyötä. Uskoakseni, kun tarkastellaan Euroopan unionin tavoitteita eri alueilla mukaan luettelomaisesti talou- talouksien konverkoimisen konvergenssin, aikaansaamiseksi energiaa ja liikenne toimien tukemiseksi itäisen kumppanuuden kautta tai ilmastonmuutostalkoiden edistämiseksi. Meidän pitäisi olla paljon enemmän johdonmukaisuutta unionin toimien ja investointipankin toimien välille. Lopuksi vielä yhteenvetona toteaisin, että parlamentissa keskustelussa juuri nämä seikat ottaa huomioon ehdotettu aikataulu on mainittuna Koby News lehdykässä. Syyskuussa tämä tulee valiokunnan käsittelyn vielä ja tällä välin viisi muuta valiokuntaa laativat lausuntonsa. Lokakuussa tarkoituksena on sitten viedä tämä asia täysistuntoon. Taikka vielä tämän vuoden loppuun mennessä tämä pitäisi hyväksyä täysistunnossa. Neuvoston kanssa meillä on vielä hyvinkin paljon asioita, joista olemme tukkanuotta. Sillä saattaa siirrymme vielä toiseen sovitteluun ensi vuoden alussa, mutta mikäli tätä asiaa ei tulla hyväksymään ensi vuoden puolivälin mennessä viimeistäänkin, tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan investointipankki ei pysty toimimaan Euroopan unionin ulkopuolella enää, joten meidän ei pitäisi nyt hoitaa tätä asiaa vasta viime tipassa. Ehdotettu aikataulu on se, että kaikki pitäisi saada valmiiksi ja hoidettua vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Merci, mon cher collègue. Je vous remercie pour cette présentation remarquable. Kiitoksia tästä hyvin synteettisestä ja selkeästä puheenvuorosta. Nyt ehdotan, että me käy keskustelua tästä asiasta. Meillä on nimittäin vähän muuttunut tämä esityslista. Herra Kamsyn esitys oli meillä esillä, siis hän oli muutama kuukausi sitten täällä esittelemässä asiakirjaansa sitten eh, investointipankin asioita on sitten viety eteenpäin sitten. Meidän valiokuntamme on hyvin kiinnostunut näistä asioista myöskin kehitysvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta olisivat halunneet tehdä työtä meidän kanssamme artikloiden 50, 51, 52 perusteella. Me olemme nimittämässä esittelijän ja joka tapauksessa me olemme vastuuvaliokunta ja näistä kahdesta eh, muusta valiokunnasta ovat esittelijät myös olemassa, jonka kanssa sitten tehdään tiivistä yhteistyötä ja aikataulu on seuraava. Syyskuussa me tarkastelemme ensimmäistä versiota budjettivaliokunnassa ja sitten nämä kaksi muuta valiokuntaa omia lausuntojaan katsot, katsovat sitten ja 9.11. hyväksymme tämän mietinnön ja niin sitten se menee täysistuntoon joulukuussa ja toivomme, että päätös tulee vielä tämän vuoden puolella. Asia on hyvin tutkittu ja eikä ole mitään syytä epäillä, ettei Euroopan investointipankin statusta tällä tavalla muutettaisi. Eli kiitän teitä tästä äskeisestä ja sitten menemme talousarvioon 2010 voimme varmaan aika ripeästi edetä. Kohta 11 lisätalousarvio numero 2. Esittelijä ei ole täällä, emmekä keskustele siitä. On kysymys lisävaroista, joita ETSK ja AK ovat pyytäneet Lissabonin sopimuksen perusteella. Neuvosto ei ole päässyt yksimielisyyteen, eli se ei etene, joten mekään emme etene, joten tämä aihe ei ole ollenkaan nyt käsittelyssä. Sitten siirrymme kohtaan 12. Sori Anne saa tästä puheenvuoro. Lisätalousarvio numero kolme. Banaaniongelma. Mikä on viimeinen esittelijämme näkemys banaaneista? Thank you, Mr. Chairman. What regards the sub- Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tähän sisältöön tulee, niin oma kantani on muuttumaton. Tietojeni mukaan järjestetään trilogi tästä kysymyksestä. Ja meidän täytyy sitten ähm, tarkastella, mikä on neuvoston kanta. En tiedä, onko siellä mitään lopullista päätöstä tehty. Huhu oli varsin selvä. Neuvoston reaktio oli ei, ei, nollatason joustovälineen käyttö. Komission ehdotus oli varsin maltillinen, jopa liiankin alhainen joustovälineen käytön osalta. Meidän mielestämme tämä on tyypillinen joustovälinen käyttötapaus. Tämä on jotain, mikä ei ollut alun perin 2010 talousarviossa. Se olisi mahdollisuus tuoda sinne, jos se ei ole, se voi siedä tuoda. Jos se tuodaan sinne, niin silloin käytetään tätä uutta välinettä, eli joustoa. No, nämä kaksi kantaa ovat liian tiukkoja. Nolla neuvostolta ja meiltä sitten väärä vastaus tähän nollaan oli siis 100 prosenttia. Tätä varten me tarvitsemme sovittelua. Jääpä sitten nähtäväksi, mitä ehdotuksia neuvosto tekee. Jos mahdollista, niin itse olen valmis kyllä käyttämään Joo, itse olen valmis olemaan joustavampi, en siis käyttämään jousta välitettä, vaan olemaan joustavampi. Tämä on moraalinen velvollisuus. Euroopan täyttyy huolimatta viimeaikaisista vaikeuksista kantaa vastuunsa niiden kansakuntien osalta, jotka ovat oikein huonossa jamossa. Ja eritoten, jos me olemme olleet, olleet osaltamme tuottamassa näille maille vaikeuksia. Tämän vuoksi meillä on velvoitteita. En minä vastusta näiden maiden auttamista, mutta toisaalta me tarvitsemme budjettikysymyksissä kurinalaisuutta. Me tarvitsemme asianmukaisen keskustelun ennen kuin kukaan Euroopan unionin nimissä neuvottelee ja antaa lupauksia ilman, että on saanut asianmukaisen luvan budjettiviranomaiselta. Kyllä minä ymmärrän tässä myös neuvoston kannan, mutta on aivan mahdotonta, että kaikki kaikki nämä asiat tehdään tämän parlamentin intressien ja prioriteettien vastaisesti. Ei tämä ole tasavertainen pelikenttä. Tämä on huono tasapaino kahden budjettiviranomaisen välillä. Jos me olemme heikkoja, niin me voimme olla ylpeitä siitä, että olemme olleet anteliaita banaanin tuottajavaltioita kohtaan. Mutta jos tämä käytäntö on sellainen, että se on jatkuvaa, niin ei silloin ole tarvetta, ei mitään syytä puhua siitä, että Euroopan parlamentti olisi toinen budjettiviranomainen. Minä en näe tätä arvotaisteluna, vaan asioiden oikeana hoitamisena. Ja toivottavasti sovittelusta tulee hyvä ja hedelmällinen. Jos näin ei käy, niin ei tämä vieläkään ole kovin vakava ongelma, koska sitten komissio tekee aivan täysin uuden ehdotuksen. Mutta minä, minulla on suuria toiveita sen osalta, että komissio trilogin aikana jo antaa uuden ehdotuksen ja sittenpä nähdään, onko se eh, hyvä vai ei. Joten eipä tästä varmaan tarvitse keskustelua sen keskustella sen enempää nyt. Porteur. Kiitos. Esittelijä Hammerböge. Merci. Uh, oui, la, la question politique, je crois que... Nous... Poliittinen kysymys, joka meillä on tästä aiheesta jo aikaisemminkin ollut esillä, on edessämme jälleen. Olemmeko valmiita, kun ajattelemme näitä hyvin eriäviä kantoja, joita täällä on? olemmeko valmiit ryhtymään tähän työhön neuvoston kanssa, koska nämä maat, joita asia koskee, niin nehän ovat ikään kuin panttivankeina tilanteessa. Eli tämä on nyt aika negatiivinen tämä meidän näkemyksemme. Me tiedämme, mitä mieltä nämä maat ovat, ja eikä tässä nyt enää saisi viivästellä se, että tämä lykkääntyy, niin se ei edistä meidän asiaamme eikä näiden osapuolten asiaa. Tässä yhdessä vaiheessa oli, olisi, oli, meni hyvinkin tämä bananikauppa, ja, mutta se ei ole sellainen asia, joka auttaisi tässä tilanteessa. VTO on mukaan näillä mailla on oikeus budjettitukeen ja samanlaiseen kohteluun kaupan alalla kuin aikaisemmin. No seuraavana on sitten trilogi vuorossa. Täytyy odottaa trilogin tulosta ja katsotaan, mitkä sitten, mikä tulee olemaan ratkaisu parlamentin ja neuvoston täysin toisistaan eriävien näkemysten välillä. Niin, se oli siis kohta 12 ja 13. Edelleen budjetti 2010. Me annamme puheenvuoron herra Kalfinille. Tässä on asetus vuodelta 2006. Niin, ai, Anteeksi, tämä on myös banaaniasia. Teille ei ole banaaneihin lisättävä. La banane est pelée. Il restera... Eli banaani on valmis. Sitten Jutta. Jutta saa seuraavana vuoron. Tässä on vapauden turvallisuuden oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisista hallinnoista vastaava virasto. Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben Kiitos paljon. Jo edellisessä kokouksessamme puhuttiin asiasta pitkään ja syvällisesti. Esitin joitakin kysymyksiä komissiolle. En saanut kunnollisia vastauksia, mutta tällä välin sitten olen usean otteeseen tavannut komission edustajia ja myöskin live-valiokunnan edustajia. Lopputulos on se, että olen nyt sitten tehty, tehnyt lausuntoluonnokseni sisäasian valiokunnalle. Oleisilta osiltaan, tai siis ei pelkästään Oli olisi osilta meidän nyt keskittyä tekemään sellaisia tarkistuksia, jotka liittyvät meidän vastuualueeseemme. Vaikka tarkistuksia nyt sitten syntyikin monen monta, yli 20, niin olen nyt pyrkinyt rajoittumaan pelkästään budjettikysymyksiin, jotka liittyvät tähän erillisvirastoon. Talousarvion valvontavaliokunta tai ainakin se henkilö, joka siellä puolella toimii esittelijänä, lausunnonlaatijana, on, miten nyt sanoisin, kaiken kaikkiaan omaksunut peruslähtökohdan, joka on täysin erilainen kuin meidän. Hän haluaa muuttaa oikeudesta perustaa. Meidän tehtävämme ei ole tällaisen ryhtyä. Mikäli katsomme, että todellakin periaatteessa haluamme muuttaa viraston luonnetta, silloin meidän täytyisi yksinkertaisesti vain ottaa yhteyttä sisäisien valiokunnan kollegoihin ja saada heidät vakuuttuneeksi asiasta, koska heidän tehtävänsä oli tämä muut, olisi tämä muuttaa. Kollega Koeljo on sisäisen valiokunnassa esittelijänä ja on erittäin yhteis- yhteistyöhalukas. Mikäli jollakin on hyviä ajatuksia, niin pitäisi ottaa yhteyttä koejuna tähän nämä hyvät ajatukset mukaan omaan mietintöönsä, koska meidän täytyy keskittyä vain budjettikysymyksiin eikä yleisempiin kysymyksiin. Minun 24 tarkistustani on luetteloitu sivulla 5. Siellä kerron, mistä on kyse. Niin sitten teidän lukea niitä kaikkia, mikä luotte, tämä minun luetteloni. Kaikki tarpeellinen nyt on pyritty tekemään ja sanomaan tämän viraston osalta. Se tulee jäämään tällaiseksi yleiseksi virastoksi. Olen pyrkinyt pysäytämään yleisellä tasolla. Ja olen myöskin pohtinut sitä, mitä komissio on toimittanut meille tiedoksi. Esimerkiksi sen osalta, miten operatiivisista menoista voidaan tehdä hallinnollista työtä tai karata hallinnollista työtä. Tässä on jälleen kerran tällaisesta kyse. Tiedämme myöskin, että komissio on ehdottanut, niin kuin ennenkin, että virasto mukautetaan ohjelmasuunnitteluun, eikä tämä millään tavalla lisää meidän budjettiamme, koska kyse on siitä, että rahautetaan jo olemassa olevista budjettikohdista uusiin budjettikohtiin, joten rahoituksen kannalta vaikuttaa siltä, että tässä ei ole ongelmaa ainakaan vuoteen 2013 mennessä rahoituksen osalta. Joten lähden siitä olettamuksesta, että mikäli sisäasian valiokunta hyväksyy asian, se, sen, että ylipäänsä luodaan tällainen virasto, niin tämä nyt ei ole vielä sataprosenttisen varma, mutta mikäli näin käy, niin sitten me voimme antaa oman lausuntomme ja tämän kautta myötä vaikuttaa siihen, että tämä budjettipuoli otetaan huomioon asianmukaisesti ja tätä työstetään meidän näkemystämme valossa. Tänä päivänä ei ole tarkoitus äänestää, vaan Kobinyysissa on mainittu aikarajatarkistuksia tarkastuksia varten, mikä sen se nyt olikaan, 24. kesäkuuta kello 12, joten torstaina. Viimeistään tarkistukset 13. päivä äänestetään heinäkuussa ja olettaaksemme syyskuussa sitten sisäasiainvaliokunta hyväksyy meidän lausuntomme oman mietintönsä yhteyteen. Merci Jutta. Je crois que demandait... Kiitos. Sitten edustaja Colino. Eh, beh, innanzitutto con in qualità di relatore ombra per VPE desidero... Uh... Ensinnäkin oman ryhmäni varjesittelijänä haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijälle tehdystä työstä ja antaa muutaman kommentin tässä tästä mietintöluonnoksesta. Viraston, virastolla tulee olemaan käsissään Schengen-järjestelmän pitkäaikainen hallinnointi, saman kuin Visi ja Eurodac. Viraston perustehtävänä tulee olemaan hallinnointi ja tämän tiedon ö, ympärivuorokautinen käyttö. Tämä on tietysti erittäin tärkeä. Viraston tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa se, että tietojen vaihto sujuu tehokkaasti ja että tiedot, tietojen ö, suojaminen tulee olemaan edelleen yksittäisten jäsenvaltioiden tehtävänä. Tässä virastolla on siis kolme tehtävää ja tällä tavalla yritetään luoda tätä kriittistä massaa, mitä tulee resursseihin ja rakenteisiin ja esimerkiksi henkilökuntaan. Viraston luomisen pitäisi tapahtua ensi vuonna ja 2012 se aloittaisi työnsä, ainakin näin komissio ehdotti omassa asiakirjassaan. Ja kuten Rova Hauk sanoi, tämän ei pitäisi, tällä ei pitäisi olla vaikutuksia 2007-2013 rahoitusnäkymiin. Komissio sanoi, että 130 miljoonaa euroa, jotka tarvitaan viraston rahoitukseen tästä vuoteen 2013 asti. Se on aivan asianmukainen summa. Tässä on kuitenkin muitakin mahdollisuuksia rahoittaa tätä virastoa, kun se hoitaa näitä kolmea ohjelmaa, sissiä, vissiä ja eurodakkia. Me emme ole mitenkään suuresti eri mieltä esittelijän kanssa tästä. Tässä tekstissä kaikki asetetaan aivan oikeaan kontekstiin. Budjettivaliokunnan tehtävänä ei tietenkään ole keskustellut itse päätöksen asianmukaisuudesta, olisiko tätä virastoa pitänyt luoda vai ei, eikä myöskään viraston tehtävistä. Mutta tästä huolimatta minun täytyy kuitenkin todeta, että komission tutkimus olisi ollut voinut yksityiskohtaisempi ja sillä olisi ollut parempi, sen olisi ollut parempi perustella syvällisemmin, minkä vuoksi tarvittiin uutta virastoa, kun vanhojakin virastoja on olemassa. Esimerkiksi komissio olisi voinut ehdottaa, että näitä kolmea ohjelmaa olisi hallinnoitu erillään. Ja budjetissa olisi ollut rahoitusta saatavilla tähän. Mitä sitten tulee tähän kriittisen maassan saavuttamiseen ja mm, yhteisten rakenteiden luomiseen, josta nämä kolme erillistä ohjelmaa voisivat kaikki hyötyä, niin komissio kyllä voisi tarjota meille ehdotuksessaan enemmän dataa kustannushyöty analyysistä liittyen näihin strategisiin valintoihin, joita se on tehnyt valitessaan viraston perustamisen. Lopuksi vielä puhuisin viraston päämajasta. Tätä täytyy todellakin pohtia hyvin tiukasti. Ei tässä nyt voida sallia, että komissio vain ottaa ja valitsee jonkun jäsenvaltion ja sitten vasta käydään tätä keskustelua. Tämä on myös sellainen ala, jolla alue, jolla me voimme toteuttaa tätä kustannushyötyanalyysiä eri vaihtoehtojen kohdalla. Uh, Kiitos. Tämä viimeinen virke, jonka puhuja sanoi, oli minusta oikein hyvä. Olisi hyvin hauska, jos me voisimme korostaa sitä, että meillä olisi tällaiset hyvin varovaiset periaatteet, kun valitsemme sijaintimaata. Neuvosto on sitä mieltä, että se itse päättää voi tehdä mitä, mitä haluaa. Kuitenkin tämän viraston kannalta on tärkeää, että sillä on hyvä isäntämaa tai sijaintimaa, missä on hyvät kulkuyhteydet. Esimerkiksi Jutan tarkistukset ovat sellaisia, että ne kyllä heijastavat kaikkea sitä, mitä me vuosien varrella olemme asiasta puhuneet. Jutan eh, tarkistukset ovat hyviä. hyviä. Sitten pitää katsoa tarkkaan, että ne ovat budjettiin liittyviä tarkistuksia, et, eivätkä puutu itse sisältöön, koska ne eivät kuulu meille. Alvaro, joka on, ei ole paikalla, on hyvin kiinnostunut tästä. Hän on live-valiokunnassa. Häntä kiinnostaa myöskin tämä sijaintivaltio. Se pitäisi ajallaan päättää. Hänellä saattaa olla joitakin muitakin huolia. sen suhteen, että pitäisikö joitakin asioita panna reserviin. Mutta 24 Jutan tekemään tarkistusta ovat periaatteessa kannatettavia. Äh, äh, Kiitoksia. Haluaako Jutta vielä tähän vastata? Ihan lyhyesti vain. Mitä tähän isäntämaahan tulee? Paolo Coelho. Ei ei se olekaan Paolo. Öö, Paolo, Paolo, Paolo Coelho on se kirjailija. Ai kun Carlos Coelho, se, hän se olikin se esittelijä. Carlos Coelho on mietintöluonnoksensa ottanut mukaan sen ajatuksen, että hän ei tule hyväksymään yhtään ainoa virastoa, jonka suhteen ei ole selvyyttä siitä, mihin sen toimipaikka tulee, ja toisaalta mikäli ei ole näyttöä siitä, että tämä on tehokkuuden kannalta paras mahdollinen toimipaikka sisäpoliittiselta kannalta. Tämä saattaa näyttää hieman erilaiselta asialta kuin meidän kannaltamme, mutta tehokkuus on asia, jonka kanssa me kaikki voimme tehdä työtä ja ottaa sen johtonuoraksemme. Toivottavasti komissio myöskin tulee myötä vaikuttamaan siihen, että toimi vaikka valitaan juuri tässä varassa. Tämä oli yksi seikka ja toinen seikka on miltei ironista sarkastista koko tämä touhu, kun komissio tekee rahoitussuunnitteluaan. Se on ottanut pois juuri tämän saman summan, joka on tässä luonnoksessa mukana. Tämä olisi nyt ensimmäinen ja ainoa kerta, kun komission rahoitussuunnittelu on tällä tavalla toteutunut. Täytyy vain toivoa, että tämä sitten onnistuu myöskin käytännössä. Bien, je vous remercie. Donc, euh... Kiitos. Mitä sitten aikatauluun tulee tämän mietinnön kohdalla, niin Jutta tässä äsken antoi päivä, päivämäärät. Minä nyt ehdoinkin, että me vielä 5, 6 ja 7 kohdat käsittelisimme yhdessä. Tässä on erityisesti liittyen se, mitä suullisessa kysymyksessä olemme komissiolta kysyneet rahoituskehyksestä. Ja sitten voisimme ehkä tätä rahoituskehityksen kehyksen mukautustakin käsitellä. Äh, warum soll es mir an... Niin, kiitoksia. Miksi tämä nyt sitten minulle tuli? Siis äh, haluaisin muistuttaa tästä äh, virastoasiasta Jutta Haukin kohdalla, että on ne, huippu, Eurooppa-neuvosto on eh, päättänyt aikanaan, että virastot annetaan sellaiselle maalle jatkossa, jolla sellaista ei ole ollut sellaista. Eh, no ihan legitiimi, legitiimi ajatus, eh, mutta tämä on sitten, mitä parlamentti tässä nyt sitten esittää vaatimuksia. Me esitimme suullisen kysymyksen komissiolle viime tiistaina Se oli keskustelun alku väliaika mietinnöstä, joka on artiklan 81 kohta yhdenmukainen meidän työjärjestyksessämme. Neuvoston puheenjohtajuus johtaja ja varain puheenjohtajamaan eh, päämin, var, valtiovarainministeri Lewandowski olivat paikalla. Huomenna minulla, minä olen katsonut tätä pöytäkirjaa keskusteluista ja siitä täytyy tietenkin todeta, että Maa oli sellaisessa tilanteessa, jossa neuvoston lopullinen kanta ei ollut selvä. Ja tässä on nyt parlamentti eh, mukana, mahdollinen institutionaalinen budjettisopimus ja rahoituskehyshän on sellainen, että parlamentin täytyy näissä asioissa olla mukana. Meidän täytyy olla varovaisia ja pidättyväisiä, mutta kuitenkin komissari Lewandowskin puheita on toisaalta hyvä seurata. Komissio on ehdottanut sellaista uudistusta, uudistusta tehtäväksi, mikäli se on todella tarpeen. Mutta hän teki myös aivan selvästi, että jouston suhteen tarvittavat välineet ja mitä tulee varantoihin, varauksiin. Komissio on täysin vakuuttunut siitä, siis komissiolla on eri näkemys kuin neuvostolla. Nyt minä siteran. We are to defend flexibility in one form or another. This is Joustoneuvoston päätöksen mukaisesti tämä on selvä johtopäätös vuonna 2007 päätöksestä. Parlament auch. Tämä on aivan avainkohta. tässä pitää ehdottaa sellaisia ehdotuksia, jotka vakauttavat instituutioiden välisen tasapainon ja täällä on 0,03 prosentin raja, mikä pitää ottaa pois ja sitten määräenemmistöpäätös. Ein solches Angebot. Tällainen tarjous on tarjous, josta parlamentin ei ikinä maailmassa pitäisi yrittää keskustella. Mä olen tehnyt selväksi sen, että olettaisin, että neuvostojen komissio juuri tämän artiklan on valossa, mutta myöskin muiden kauteen pätkien pohjalta tulee tekemään neuvottelutarjouksen, joka pitää sisällään tällaisia elementtejä ja tulee sitten tekemään älypuheenjohtajaksen. Mikäli vaihtoehtoa ei ole, artikla 88.3, niin silloin tämä tarvittava joustavuus neuvotteluiden maistamiseksi neuvotteluvara vaarantuu, mikäli sen esittelijä en olisi valmis menemään tässä vaiheessa minkäänlaisiin neuvotteluihin. Tämä täytyy asettaa ehdottomaksi ennaltaehdotukseksi. Nyt ei pidä tuijottaa kelloa, niin kuin parikymmentä vuotta sitten vielä tehtiin no, Tästä seuraa se, että tietyillä ehdolla valiokunnan pitäisi olla valmius, mikäli neuvottelut menevät pönkään, ryhtymään siihen, että heinäkuussa neuvottelut keskeytetään, ryhdytään parantamaan muutosesityksiä ja sitten syyskuun mennessä, mikäli edelläkään ei olla tyytyväisiä, trilogin todetaan, että mikäli halutaan käydä kunnossa neuvotteluita niin parlamentin kanssa, osapuolten täytyy olla valmiita siihen, että valmistautua siihen, että parlamentti hylkää ehdotukset, mikäli kunnolla, kunnollisen keskustelun ei edes haluta mennä. Ja täysistunto on erittäin hyvä paikka, jossa tuo viesti voidaan tehdä selväksi muille osapuolille. Pari muuta yksityiskohtaa täältä vielä voisin poimia esiin komissaarin puhumisesta. Lewandowski viittaa siihen, että komissio ei aio hyväksyä lisää virkoja vuoteen 2013 mennessä, itä ei aio pyytää lisää virkoja vuoteen 2013 mennessä. Tässä kaksi kommenttia. Mikäli toisessa kohtaa esityslistaa niin tarkasteltiin lisätalousarvioita ulkosuurihallinnon osalta, niin tämä keskustelu hallinnollisista kustannuksista kuuluu tähän kokonaisvaltaisen keskusteluun, kokonaiskuvaan. Olisi hienoa, mikäli komissio sanoisi aivan oikein, että me rajoitumme pyynnöissämme siihen, että näytetään vihreää valoa jäsenvaltioiden suunnalla, mutta kuitenkin kun tarkastan ulkosuhdehallintoa ja vuoden 2011 uusia virkoja sinne, niin ainakin pitäisi olla jonkinlainen arvio siitä, mitä sitten 2012-2013 on tarkoituksena tehdä virkojen suhteen. Pitäisi myöskin puuttua siihen seikkaan, joka aiemmin jo mainittiin, joka puheenjohtaja mainitsi. Kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa on käyty keskustelu ja pitää käydä keskustelu edelleenkin budjetti vastaavien kollegoiden kanssa ja täten saada heidätkin vahvemmin mukaan tähän keskusteluun. Ulkosuhdehallinto ei ole pelkästään ulkosuudenhallinto numero 28, vaan neuvosto ja komissio ovat tehneet hyvinkin läheistä yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa. Ja keskus, siellä on keskusteltu, mitä synergiaa eri vaikutus saadaan aikaan, miten voidaan välttyä päällekkäiseltä työltä jäsenvaltioiden ulkosuhdehallintojen kanssa ja miten tämä kokonaisrakenne hoidetaan siten, että kustannukset ovat äh, mahdollisimman vähäiset ja synergia syntyy kansallisten ulkoministeriöiden ja eurooppalaisen ulkosuhdehallinnon välillä, koska ei pidä luoda Eurooppaan mitään uutta turhaan ilman, että siitä jotakin hyötyä. Ja tähän ansa meidän ei pidä mennä, vaan meidän pitäisi vaatia neuvostoltakin selkeä kannanottoa. Ehkä pitäisi myöskin ottaa huomioon tutkimus, joka on tehty kansallisten budjettiviranomaisten avulla, ja joitakin esimerkkejä voitaisiin ottaa esiin ulkosuhdehallinnon toiminnasta ja joistakin edesvirastojen toiminnasta, ja tarkastella, mitä toimia hoidetaan kansallisella tasolla, ja missä suhteessa edistystä on saatu, tai menestystä on saatu aikaan näiden toiminnan avulla. Komissio varmaankin tulee myöskin toteamaan, että muutoin ei tule lisävirkapyyntöjä. Tämä ei suoraan liittynyt tähän tehtäväämme, mutta minä katson kyllä, että silloin parlamentin täytyy myöskin keskustella komission neuvoston kanssa siitä, Onko tässä yhteydessä oletettavaa tai onko nyt liian suuri odotus, että kun laaditaan eurooppalaista lainsäädäntöä, jolla voi hyvinkin olla lisäarvoa, sitten kansallisella alueellisella tasolla pistetään täytäntöön sellaisten lakien valossa, joka kuitenkin edellyttää virkojen lisäämistä, koska muuten näitä lakeja ei voida pistää täytäntöön. Alueelliset ja kansalliset budjetit ovat jo nyt äärimmäisestä, äärimmäisessä tilanteessa. Äärirajoillaan toimivat, joten näidenkin tälläkin puolella täytyy tietää, missä mennään. Kyse pelkästään eurostatista. Olemme uskottavia toimissamme, mikäli otamme nämä tehtävät vakavasti, käymme vakavaa keskustelua prioriteeteista ja toisaalta mahdollisuuksista. Tietystikin voidaan tarkastella, mitä eurooppalaisia hankkeita halutaan toteuttaa, millä hankkeilla on eurooppalaista lisäarvoa. Tämä on tarpeellinen keskustelu. Ja saattaa sitten olla, että keskustelu täytyy lykätä, koska, mutta kuitenkin se on samanaikaisesti erittäin tarpeellinen keskustelu. Ilman, tämän kokonaisvaltaista kuvaa keskustelusta parlamenttia Parlamentti ei voida pitää vakavasti otettavana keskustelukumppanina. Näin tämän alustukseksi samanaikaisesti Lissabonin sopimuksen myötä olemme saaneet hienon sanamuodon 312 kohta 3 englanniksi. Varanhoitoasetus määritte, luo tietyt puitteet budjettimenettelyille ja kans vuotuiselle talousarville ja sen varmistaa näiden juohdan täytäntöön panon. Euroopan parlamentin neuvosto komissio yhdessä ryhtyvät toimiin helpottaakseen näiden rahoituskehysten hyväksymistä. Anteeksi vain, että nyt siteraan, mutta toteaisin vain, että tämä liittyy tähän kysymykseen, joka äsken tuli jo sivutuksi. Tämä kuuluu tähän keskustelun mukaan, mitä Eurooppa-neuvosto yööisissä kokouksissaan päättää talousarvion suhteen, esimerkiksi vakauspaketti mitä päätöksiä siellä puolella on tehty ja mitä seuraamuksia niistä päätöksistä tulee tuleville talousarviomenettelyille ja miten me sitten toimielimenä suhtaudumme, miten me toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pelisäännöt koskevat myöskin Eurooppa-neuvostoa. Näin ollen. No tietystäkään koskaan ei tiedä, miten käy, mutta meidän ei pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen, että käytännössä uudelleen luodaan pakolliset menorat, vaikka niistä nyt on päästy eroon. Kenttäkö sitten luodaan ne uudestaan? Parlamentti. Parlamentin täytyy toimia ja olla valmiina yhteistyöhön toimijoiden välisen sopimuksen selkeyttämiseksi, niin että tehtäisiin selväksi, miten tulevaisuus tällaisessa tilanteessa sitten toimitaan toimineiden kesken. Pelisäännöt täytyy selkeyttää. Olisi hienoa, mikäli kollega Freesa olisi komission puolelta paikalla, ja riippumatta siitä kysymyksestä, mikä oikeusperusta on, onko oikeusperusta epäilyttävä vai ei, niin kuitenkin rehellisenä välittäjänä parlamentin ja neuvoston välillä teidän täytyy tehdä myöskin oma tehtävänne ja pohdintanne yhteistyösopimus voidaan laatia toimintojen välille, mikäli nämä tietyt kysymykset saadaan pohjaa myöten selitettyä tulevina vuosina. Ensinnäkin pitäisi selvittää, missä määrin komissio ja neuvosto haluavat tai olevat sellaisessa tilanteessa, että ne ylipäänsä pystyvät aloittamaan neuvottelut ja antamaan rehellisiä vastauksia sen sijaan, että kaikki pistetään samaan kattilaan ja sitten kaikki riippuu kaikesta. Tässä oli koko joukko asioita, joista täytyy keskustella hieman myöhemmin väliraportin jälkeen. Ja sen yksityiskohtaisesti täytyy sitten myöhemmin pohtia tarkistuksia yhteistyösopimukseen ja monivuotisen rahoituskehyksen mukauttamista koskevaan päätökseen. Nyt ehdottaisin seuraavaa, herra puheenjohtaja, koska aika rientää. Toivottavasti voimme käyttää tämän ajan hyväksemme keskustelun poliittisten ryhmien kesken selkeyttääksemme näkemyksemme. Olin pohtinut, että väliraporttia varten laaditaan päätösasema teksti, josta keskustelemme yhdessä, ja sitten kiireinen teksti esiteltäisiin heinäkuun 12.13. päivä. Sinusta voitaisiin käydä tarkempaa keskustelua, sitten tarkistuksille määrättäisiin jättöaika ja sitten todennäköistä me tosi syyskuun kakkostäysistuntoon tämä asia. Haluaisin vielä lisätä, että juuri sitä taustaa vasten, jonka hahmottelin äsken, niin meidän täytyy olla avoimin mielin valmiina pohtimaan vaihtoehtoa, että toivottavasti kun saamme nämä paremmat ehdotukset niin tältä pohjalta ryhtäisiin neuvotteluihin, taikka mahdollisesti täysistunnossa tekisimme selväksi, että hylkäämme tässä vaiheessa tehdyt ehdotukset ja vaadimme, että komissio ja neuvosto mahdollisesti esittävät sitten paremmat ne neuvottelutarjouksensa. Minä haluaisin jättää vielä tämän kysymyksen avoimeksi, koska vielä ei ole selvää se, mihin suuntaan nämä kaksi muuta neuvottelukumppania ovat valmiita liikahtamaan. Kiitos paljon. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijä. Me nyt joudumme tähän päättämään. Aivan lyhyt kommentti kuitenkin. Esittelijä on aivan oikeassa, kun hän korostaa sitä, että suulliseen kysymykseen me emme ole saaneet oikeita vastauksia. Niitä nimittäin ei oltu valmisteltu poliittisella neuvoston tasolla. Se muutos, mikä Lissabonin myötä tuli ja myös talouskriisin myötä on, että meidän puhekumppanimme neuvostossa ei olekaan enää lähettiläät, suurlähettiläät, vaan on, kys- on kysymys siitä, että puhumme suoraan valtioiden päämiesten kanssa. Lähettiläiden kanssa keskustelussa on aivan nollataso. Mutta päämiesten kantahan ei voi olla nollatasolla, vaan siellä täytyy ajatella, että budjettia kasvatetaan siellä, missä väistämätöntä tarvetta on. Ja Lissabonin mukaan mennään. Tai sitten poliittisesti vähennetään budjettia nollaan, paitsi niillä aloilla, joissa on, on syytä käyttää enemmän rahaa ja hyvin mitä 2011, 12 ja 13 budjetteihin sitten otetaan, niin siinä täytyy muistaa, että yhteisö rajoittaa 2020 strategian tavoitteita. Ja tällä tasolla hallitukset joutuvat päätöksensä tekemään, kun rahoituskehyksiä muunnellaan, eikä suinkaan Koreperin tasolla. Jos sanotaan koko ajan, että pysymme nollatasossa ja irrealisti, sanotaan, että irrealistista. Onhan aivan selvää kuitenkin, että joillakin aloilla käytetään enemmän rahaa, esimerkiksi ulkosuhteessa, Kaasa, eh, Israeli, Afganistan, Irak. Tietenkin meiltä tullaan pyytämään lisää rahaa. Ministerit kokoontuvat tässä kuussa ja kuukauden päästä jälleen yksi miljardi puuttuu ja se pitää löytää ennen 2013 ja kaksi miljardia energiainvestoihin, jotka liittyvät energian kulutuksen, kulutuksen muuttamiseen, niin – se Euroopan kehitysrahasto, joka perustettiin huippukokouksen toimista tammikuussa, niin siellä on eh, juridinen ja rahoituksellinen lopullinen päätös eh, tehty aivan kuten esittelijä sanoi, päätöksiä on tehtävä, täytyy olla uusi hallinto, ohjausjärjestelmä unionissa, jonka avulla voidaan budjettipolitiikan koordinointia vahvistaa. vahvistaa ehkä Euroopan budjetit eh, ja ehkä tässä koordinaatio ulottuu sitten kansallisiin budjetteihin. Valtuuskunta, johon itsekin kuullut, eh, menee 29. päivä Van Rompuyn puheille. Ja tällä tavalla parlamentti tulee olemaan mukana tässä uudessa koordinointipolitiikassa, joka liittyy budjettipolitiikkaan ja tällä tavalla taloushallintoa, Euro- Euroopan taloushallinnon vahvistamiseen. Kiitos siis esittelijälle. Huomenna, siis koordinaattorit jäävät tänne nyt kokoukseen, mutta huomenna jatkamme muuten kello yhdeksän. Kokous on päättynyt.